Arvoisat kollegat, kello on jo 15.15, 15, joten aloitamme kokouksenne. Ensin tiedotusasioita. Odottamme tojen äh, tapahtumien äh, <clears throat> vuoksi äh, herra Brock ei voi toimia puheenjohtajana. Hän valittelee tilannetta. Ulkopolitiikan ja turvallisuuspolitiikan Lyhyt selvitys kohdassa viisi siirtyy myöhempään ajankohtaan tästä syystä. Nyt siirrymme välittömästi kohtaan kolme Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion välisestä assosiaatiosopimuksesta tehdyn Euro-välimerisopimuksen lisäpöytäkirjaa. Euroopan yhteisön ja Israelin valtion välisestä teollisuustuotteiden vaatimus, johdonmukaisuuden arvioinnista ja hyväksymisestä ja siihen liittyvästä sopimuksesta. Meidän valmistelijamme on rouva Veronique Keiser. Hän on läsnä täällä. Tämä on lausunto, joka lähetetään Intavaliokuntaan, jossa vastuu esittelenä toimii herra Moreira. 29.3. kello 12 keskipäivän aikaa on tarkistusten jättöpäivä. Tästä on käyty jo keskustelua työasiakirjan pohjalta, jonka valmistelijamme esitti viime kuussa. Kyseessä on asiakirja, johon liittyy aika huomattava määrä kysymyksiä, jotka vaikeuttaisivat sopimuksen allekirjoittamista. Nyt olemme päätyneet ratkaisuun, jossa esittelijämme ehdottaa väliaikaisen mietinnön laatimista, joka olisi voimassa ainoastaan kaksi vuotta. Olemme myöskin pyytämässä oikeusasian yksiköltä lausuntoa, kannanottoa asiaan, ja tämä pyyntö on hyväksytty. Teillä on liitteissä mukana nämä asiakirjat. Mutta pidemmittä puheitta annan puheenvuoron nyt Rova de Keiserille. Olkaa hyvä. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Te mainitsitte tuossa Intan mietinnön, joka on Vital Moreiran laatima. On kiinnostavaa panna merkille, että tuon mietinnön motivaationa ovat poliittiset lähtökohdat. Mehän kuitenkinhan on kyse kansainvälisen kaupan valiokunnasta. Eli meidän tehtäväksemme, AFETin tehtäväksi jää nyt keskustella, on keskusteltava myös politiikasta, eli me emme voi jättää politiikkaa nyt pelkästään Intan käsiin. Joten haluaisin aivan lyhyesti kiinnittää huomionne eh, tämän sopimuksen poliittiseen kontekstiin ja sen jälkeen annan sitten johtopäätökseni tai eh, eh, esittelijänä ja myös oman ryhmäni kannan teille. Mitä tulee tähän ihmisoikeus- ja poliittiseen kontekstiin, Euroopan unionin ulkopolitiikan sydämessähän täytyy olla ihmisoikeudet mutta tässä mietinnössä on ongelma nimenomaan noiden ihmisoikeuksien kannalta, koska mitkä tahansa nyt ovat ne ongelmat, joihin voin tässä viitata, nimittäin Itä-Jerusalemin siirtokunnat, siirtokunnat Sisjordaniassa, väkivalta tällä hetkellä, Gaasan saarto ja niin edelleen ja niin edelleen. Tässä on ihmisoikeusproblematiikka, joka on niin kärkevä, että kun missioiden johtajilta on tullut raportteja siirtokunnista Itä-Jerusalimista e, ja kun YK on Genevessä sijaitseva ihmisoikeuskomissio on päättänyt tehdä tästä tutkimuksen. Eli minä en nyt ole se henkilö, joka tässä kiinnittää huomiota ihmisoikeuksiin, vaan viittaa näihin muihin tutkijoihin. Ja heidän tehtävänsä on nyt sitten tämän ongelman tarkastelu. Vuonna 1972 Sisjordaniassa länsirannalla oli 1200 siirtolaista ja tällä hetkellä heitä on 310 000, eli heidän lukumääränsä on kaksinkertainen alueella asuvien palestiinalaisiin verrattuna. Mitä sitten tulee länsirannan kysymykseen, niin siellä on 400 000 israelilaista tällä hetkellä ja 121 siirtokuntaa Itä-Jerusalimissa ja 100 epävirallista siirtokuntaa, 310 000 siirtolaista. Ja nämä siirtokunnat nyt todellakin tuhoavat toivon kahden valtion tilanteesta, kahden rinnakkain elävän valtion periaatteesta 1967 eh, rajojen mukaan. Eli koko meidän lähestymistapamme ja meidän politiikkamme, jota olemme harjoittaneet ja rauha, se on tällä hetkellä vaarassa. Koko meidän linjauksemme, paitsi EUn ja myös kansainvälisen yhteisön linjaus. Eli tämä siirtokuntatilanne asettaa kaiken tämän vaaran ja kyseenalaiseksi, mutta muitakin ongelmia toki on. Ja nimenomaan koko tämä poliittinen konteksti saa aikaan sen, että se, että tällä hetkellä annetaan signaali tämän pöytäkirjan hyväksymisestä, merkitsee signaalia, poliittista signaalia, joka on hämmentävä ja joka tarkoittaa sitä, että Israel ihmisoikeusasioissa voisi olla jonkinlainen poikkeus, kuten myös meidän poliitikkojemme johdonmukaisuudessa. Ja sitä me emme todellakaan halua. Tämä on siis erittäin keskeinen seikka. Eh, eli lausunto eh, ACAAsta ei mahdollista tämän ongelman käsittelyä, koska lausunto tarkoittaa sitä, että sanotaan kyllä tai ei tai ehkä jotain muuta. Ja samalla annamme viestin, jota emme ehkä halua antaa. Ja minä toivonkin, että kaikki kollegani olisivat tietoisia siitä, mitä tämä merkitsee. Se on signaali koko muulle maailmalle. Ja eri toten arabikevään sen osallistuneille maille, joita me tällä hetkellä vaadimme hyvin voimakkaasti, että ne demokraattisessa siirtymävaiheessa kunnioittavat ihmisoikeuksia. Eli tässä on todella ongelma, jota me emme voi, jolta me emme voi sulkea silmiä. Ja toinen asia, ennen kuin mennään tähän tekstiin, haluan sanoa vielä toisen seikan. Rouva de, minulle on sanottu de Geser, Rouva de Geser, että nämä ovat lääkkeitä. Tässä yritetään lääkitä tilannetta jotka kiinnostavat, lääkkeitä, jotka kiinnostavat meidän maitamme syystä, että Israel on niin, että lääkkeet nimenomaan kiinnostavat, koska Israel on varsinainen pioneeri lääkealalla, erityisesti geneeristen lääkkeiden alalla ja meidän sosiaaliturvammehan on hyvin kiinnostunut näistä ja monet ihmiset ovat meille sanoneet, että lääkkeistä ei voi tehdä ö, sota-asetta. Minä olen ensimmäinen, joka laittaa nimensä tähän paperin heti huomenna, mutta silloin minä kyllä haluan tietää, jos laitan sen nimen, haluan tietää, miksi Gasan saarrossa lääkkeet ovat olleet sota-ase. Siinähän on jo ollut niin. Ja miksi tässä me, väliaikaisessa mekanismissa, jonka me Gazaa varten loimme, niin miksi ensimmäinen kohta nimenomaan ö, Maailmanpankin kohdassa koski lääkkeitä ja miksi siinä meni vuosi ennen kuin Gasaan saatiin lääkkeitä? Miksi siis nyt joku sanoi minulle, että sieltä Gaasasta puuttuu lääkkeitä. Minä haluaisin tietää, mistä se johtuu ja minä haluaisin myös kysyä, miksi me emme voi hoitaa niitä kolmen niitä leukemiatapauksia, joita Gasassa on tullut ja ko, jotka ovat kasvaneet 30 prosentilla, kun siellä on ö, käytetty urania ja urania sisältäviä aseita. Lääkkeet eivät ole mitenkään politiikan ulkopuolella, ikävä kyllä, ja minusta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 et certains me disent on ne peut pas vous suivre parce que ce serait interprété comme quelque chose qui serait contre israël. personnellement je n'accepte pas cet argument mais je suis obligée de tenir compte de ce que dans mon groupe minä henkilökohtaisesti en hyväksy tätä argumenttia, mutta minun on pakko ottaa se huomioon, koska tämä on kansallinen konteksti, joka on erilainen konteksti kuin Belgian konteksti. Ja kaikissa ryhmissä tämä sama jakautuneisuus vallitsee, joten minä olen toivonut, että tässä lausunnossa jokainen, tästä lausunnosta jokainen voisi löytää oman kantansa ja minun päätelmäni ei ole kyllä eikä ei, koska nimenomaan tarkistusten kautta tätä voidaan nyt ö, nyt muuttaa. Jopa omasta ryhmästäni tulee varmasti tarkistuksia, joista osa kannattaa kyllä, osa eitä, mutta, tämä, mutta ikään kuin kompromissipäätelmänä minä olen ottanut lähtökohdakseni laillisuusongelmat. Ja te tiedätte hyvin, että laillisuusongelma on siinä, että Euroopan unioni ja kansainvälinen yhteisö kieltäytyvät että siitä, että Euroopan markkinoille voi tulla siirtokuntien tuotteita. Me emme tunnusta niitä Israelin ähm, alueeksi ja äh, ja minä noudatan laillista, laillisuuskantaa jonka mukaan ilman muuta voitaisiin sanoa yksinkertaisesti, että jos toisaalta Israel tunnustaa siirtokunnat oman maansa alueeksi, me EUna voisimme ikään kuin vahvistaa, kuten me olemme tehneet Israelin kanssa tehdyissä sopimuksissa, voisimme vahvistaa, että me emme halua Tästä on ennakkotapauksiakin, näitä siirtokuntia, ja tästähän on ennakkotapauksiakin, jotka osoittavat sen, että meidän kantamme ei voi olla se, että me sallisimme siirtokuntien tuotteita omilla markkinoillamme. Eli jos lääketeollisuus haluaa tuoda niitä tänne, meidän täytyy pystyä estämään tämä, jos me suostumme tähän pöytäkirjaan. Minä en kuitenkaan ole tyytyväinen siihen, millä tavalla tämä asia voidaan formuloida, jos se formuloidaan siten, kun se on menneisyydessä formuloitu, vain siksi, että kyseessä on pelkkä siivilä, jossa on paljon reikiä. Todellisia kontrolleja ei ole, todellisia tulleja ei ole, joten tämä sopimus tuo lisää ongelman tätä kautta. Nimenomaan ei ole niin, että ainoastaan Israel antaisi sertifioinnin valitsemilleen lääkkeine, lääkkeille, jotka ovat eurooppalaisten kriteerien mukaisia, vaan Israelista tulee tässä sertifioinnin mestari ja se voi sertifioida siirtokuntien tuotteet, kuten Palestiinan tuotteet, kuten Israelin tuotteet, kuten libanonilaiset tuotteet, jordanialaiset tuotteet ja niin edelleen. Eli Israelista tulee nyt portinvartija tämän sertifioinnin suhteen. suhteen. Ja tietysti kriteerithän ovat hyvin täsmälliset, mutta Israel nimenomaan päättäisi, mitkä lääkkeet pääsisivät Euroopan markkinoille. Eli jos nämä lääkkeet voivat olla Israelin markkinoilla, niin sitten ne voivat olla Euroopankin markkinoilla. Ja tämä tekee tämän siirtokuntakysymyksen vieläkin hankalammaksi todentaa kuin ennen. Minulla on siis ehdotus en nyt kehittele sitä tässä sen laajemmin, koska olen keskustellut oikeudellisen palvelun kanssa ja olen myös muiden juristien kanssa esimerkiksi Brysselin yliopistosta puhunut. Mutta idea on siis se, että jos me suostumme tähän pöytäkirjaan, minä siihen suostun ja, ja, ja tämä on siis johtopäätös siitä, mutta minun päätelmäni on se, että jos me ikinä hyväksymme tämän pöytäkirjan, niin sitten meidän täytyy saada aikaan välitö, jossa tehdään modifikaatioita, eh, jotka eivät tarkoita sitä, että koko pöytäkirjasta pitää neuvotella uudestaan, vaan tarkennuksia ja lisäyksiä, jotka spesifioivat muun muassa sen, luen tämän englanniksi. Territory the sovereignty over which is disputed shall not be covered by the provision of this annex Cette simple phrase qui serait rajoutée... Tämä yksinkertainen lause, joka lisättäisiin tähän ja joka ei vaadi, johon ei vaadita muutoksia, mahdollistaisi sen, että me voimme sanoa, että tämä pöytäkirjan liite ei kata ainoastaan siirtokuntien tuotteita, vaan mahdollisesti esimerkiksi Pohjois-Kyproksen Etelä-Ossetian, Turkin tasavallan tuotteet ja niin edelleen. Eli silloin olisi mahdotonta tuoda sellaisia lääkkeitä Euroopan markkinoille, jotka Israel olisi sertifioinut ja jotka tulevat sellaisilta alueilta, joita me emme tunnusta. Tämä on yksi niistä mahdollisuuksista, joihin voimme turvautua ja jonka voimme tällaisen väliaikaiseen lausuntoon, jota INTA Eh, voisi hallinnoida eh, tulla. Ja minä ehdotan tätä teille kompromissiratkaisuna, mutta eh, sanon samaan hengenvetoon, että kun tällainen varauksia sisältävä ennakkohyväksyntä olisi olemassa, niin se, saat, se, se voisi tyydyttää suurimman osan ihmisistä. Arvoisa puheenjohtaja, minun johtopäätökseni on aivan selvä. Älkäämme antako Intan tehdä politiikkaa meidän paikallamme, koska meidänkin täytyy sitten politikoida näistä kysymyksistä. Kiitos. Eh, Suur eh, kiitokset. Eh, Ignacio Parra, Euroopan parlamentin oikeusyksiköstä nyt viisi minuuttia. Puhun lyhyesti. Lausunto on jo kirjallisessa muodossa jaettu. En enää sitä sen kummemmin käy läpi. Muutama keskeinen seikka kuitenkin ja varsinkin yhdeksän artiklan tulkinnasta puhun. Itse kontekstista ja lisäpöytäkirjasta. Se olisi siis lisäpöytäkirja, joka otettaisiin assosiaatiosopimukseen lisäksi, joka on jo laadittu vuonna 2000. Se olisi luonteeltaan tekninen ja se poistaisi teollisuustuotteiden vientiesteet. Jotta tällainen tilanne voitaisiin luoda, se tarkoittaa sitä, että molempien puolten, eli Israelin ja Euroopan unionin viranomaisten, jotka valvovat markkinoille asettamissa sääntöjä, niiden olisi hyväksyttävä samat normit kumpaisenkin. Sitten artikla 9. Konkreettisesti ottaen siinä edellytetään Israelin lähettävän Euroopan unionille nimeäminen viranomaisesta, joka valvoo kyseisiä tuotteita. Toisaalta taas vastapuoli, eli Euroopan unioni, omasta puolestaan vahvistaisi tämän nimeämisen. Näin todetaan artiklassa 9. Kirjallinen nimeäminen. Kyse olisi siis valvovan viranomaisen nimeämisestä, jonka Euroopan unioni puolestaan vahvistaisi kaikki, mikä nyt liittyy Euroopan unionin vahvistamiseen, liittyy Euroopan komission toimivaltuuksiin siinä vaiheessa, kun pöytäkirja astuu voimaan. 67 vuodesta alkaen tilanne Israelissa on valinnut samanlaisena ja näin ollen on asia tarkasteltava tältä pohjalta. Grazie molto. Kiitokset nyt puheenvuoroihin Ensimmäisenä varjoesittelijät ja parlamentin puheenvuorojen jälkeen Euroopan komissiolla on niin ikään mahdollisuus esittää oma kantansa ja vastauksensa. Rova Akku ensimmäisenä. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. άκουσα με προσοχή την εισηγήτρια, την κυρία... Olen seurannut olen seurannut erittäin kiinnostuneen Rovede Keiserin työtä, eli esittelijämme työtä, ja olen myös oikeudellisen yksikön lausuntoon tutustunut. Äsken hän oikeudellisen yksikön edustaja juuri erittäin tiiviisti esitti kantansa. Juridista hän ei ole, koska mietintö on erittäin selkeä. EPPn näkökohta menee esittelijän näkökohtaa vastaan. Meidän nähdäksemme tämä sopimus täytyy vahvistaa ja saada päätöksen, koska se on kummankin osapuolen intressissä. Se on myös Euroopan yleisen intressin mukainen. Israel on maa, joka on lääketeollisuudessa ja tutkimuksessa täysin aivan etulinjassa ja edelläkävijämaa ja Euroopan unionilla on monien kolmansien maiden kanssa suhteita, joiden kanssa on vastaavanlaisia ongelmia. Me emme kuitenkaan eh, vaadi, että meidän pitäisi jättää huomiota se seikka, että EU ei tunnusta vuoden 1967 jälkeen miehitettyjä alueita, sillä oikeudellisen yksikön kanta ja lausunto Suomelle mahdollisuuden siihen, <clears throat> että mm, joko jos Israel ilmoittaa, mitkä ovat ne toimivaltaiset viranomaiset, jotka pystyvät ja määrittelee heidät siten, että mitkä alueet ovat niitä, jotka, joilla nämä viranomaiset ovat toimivaltaisia. Tai sitten toinen vaihtoehto olisi se, että kyseiset alueet jätettäisiin sopimuksen ulkopuolelle. Intavaliokunta, aiommeko me vaatia Intalta, että tätä edelleen lykätään tätä, näitä johtopäätöksiä tai että vielä luodaan väliaikainen, kirjoitetaan väliaikainen mietintö, se ei varmastikaan auta yhtään eikä myöskään edistä Israelin ja Palestiinan välisen ongelman ratkaisemista. Pikemminkin päinvastoin, jos tämä sopimus voisi todellakin auttaa tämän Israelin ja Palestiinan konfliktin ratkaisemiseen, joka on ollut voimassa jo monta kymmentä vuotta, niin minä sanoisin, että ilman muuta sitä pitää kannattaa. Meidän mielestämme intavaliokunta voisi kirjoittaa mietinnön, joka suhtautuisi myönteisesti tähän pöytäkirjaan ja tähän sopimukseen, joka koskee siis EUta ja Israelia ja näitä lääketuotteita. Uh, Duff, Kiitokset seuraavaksi herra Duff. Uh, uh, Puheenjohtaja. Minä totta kai olen samaa mieltä Robert Kaiserin kanssa siitä, että tämä asia on sellainen, että joka väkisinkin on poliittinen, sen pitää olla poliittinen. Oikeuden yksikkö kuvaili tätä teknisesti kysymykseksi. Minä en oikein sitä allekirjoita. Me emme ole naiveja. Me tiedämme, että, että kaikki, joka koskee meidän suhteita, suhteitamme luonnetta Israeliin, ovat ovat äh, ainakin tällä hetkellä äärimmäisen poliittisia. Ja tästä syystä minä katson, että me, me parlamentti meidän on pakko tehdä päätös. Olen samaa mieltä Robert Naakon kanssa siitä, että ei mitään ei, ei hyödytä, se ei hyödytä, että otetaan pois vaikeita poliittisia päätöksiä tai niitä ollaan tekemättä. Minä ulkoasianvalikunnan täytyy kysyä itseltään, olemmeko me samaa mieltä vai eri mieltä aktasta, akaasta, mitä se vaikuttaa suhteisiin EUn ja Israelin välillä. Minä olisin halunnut saada olisin halunnut päästä sellaiseen tilanteeseen, että oltaisiin voitu keskustella tästä asiasta. Korkea, ulkopolitiikan korkean edustajien kanssa, koska myös diplomaattien tiedot ovat, diplomaattien tiedot ovat meillä äärimmäisen tärkeitä tässä suhteessa. On olemassa juridinen ongelma, koska Israel tuntuu olevan sellainen, että se ei voi sitoutua olemaan soveltamatta sopimuksen säädöksiä näihin näihin miehitettyisiin alueisiin. Unionin tulee olemaan äärimmäisen onnettomassa tilanteessa. Ja noin juridiselta kannalta. Ja yhteenvedonomaisesti ALDE-ryhmä kannattaa päätöksentekoa että ei viivästetä, ei viivytetä. Eikä lähdetä laatimaan mitään erikoista, kummallista ensimmäistä mietintöä. Ja poliittisen päätöksen tuloksena joka päivän päätteeksi tultaisiin tekemään. Meidän täytyy odottaa mitä tulee tapahtumaan, mit, mitä tietä aiotaan edetä. Mutta minun näppituntumani on rehellisesti sanoen sellainen, että, että olisin tätä sopimusta vastaan. Terzo Shadow, raporteur. Kiitokset. Seuraavaksi Kiil Nielsen, varjoesittelijä niin ikään. Je pense, euh, comme... Aivan kuten Rova Keiserkin äh, näen asian sillä tavoin, ettei äh, Israelin osalta ole näkyvissä mitään myönteistä askelta velvollisuuksien täyttämiseksi. Päinvastoin mehän äh, näemme jatkuvasti merkkejä siitä, että uusia siirtokuntia rakennetaan, maita pakkolunastetaan, vesikysymys vaikeutuu entisestään ja erityisesti vesiongelmaa käytetään hyödyksi palestiinalaisten tilanteen hankaloittamiseksi. Viime vuoden maaliskuussahan tästä asiasta esitettiin mietintö. Ruva Keiser puhui muun muassa maiden pakkolunastuksesta ja YK ihmisoikeuskomissio onkin peräänkuuluttanut kuuluttanut selvitystä uusien siirtokuntien rakentamisesta länsirannalle. Niiden määrä on viime vuosina valtavasti kasvanut. Samaten haluaisin vielä viitata viimeisen Euroopan unionin edustajan selvityksen tilanteesta, jossa peräänkuulutettiin valveottamiskampanjan käynnistämistä erityisesti yritysmaailman piirissä, jottei kyseisiin siirtokuntiin enää tehtäisi investointia. Mielestäni tämäkin on keskeinen seikka, joka on hyvä pitää mielessä. Monet hankkeet, minulla on muuten tästä täällä tietoa, voitte tutustua Euroopan unionin rahoittamia hankkeita on tuhottu Israelin armeijan toimesta. Oli sitten kyse vesisäiliöistä tai turvapaikoista tai energiakeskuksista – aurinkoenergiakeskuksista ja niin poispäin. Poliittisesti ottaen kyse on todella ongelmallisesta tilanteesta. Mielestäni emme voi tällä tavalla jatkaa esittää, kuten Israelin kanssa suhteet toimisivat aivan normaalimallin mukaisesti. Eurooppalaisten tuotteiden jäljitettävyys ei ole mitenkään taattu. Se koskee maanviljelytuotteita ja muita. Tästä on esimerkkejä muun muassa Ranskasta. Merkinnät eivät ole kunnossa ja, ja muutoinkin epärehellisyys kukoistaa koko Israelin ja eu välisen sopimuksen toteuttamisessa, joten tämä lisäpöytäkirjan äh, hyväksyminen äh, ei ole hyvä, koska meillä ei ole takuita asiasta. Noin äh, säännöllisesti ja oikeudellisesti asiaa tarkastellen kuuntelin äsken oikeusyksikön lausuntoa. Kyse on siis tilanteesta, jossa Euroopan komissio vastaa siitä, että asiat etenevät lain kirjamme mukaisesti. Euroopan parlamentti ei tätä vastuuta omaa. Niin kuin tiedätte, Israel-politiikka ja palestinalaisten alueiden miehitys on selkeästi poliittinen kysymys. Tilanne on siis aika selkeä. Täällä on esitetty, että kyse olisi teknisestä ongelmasta. Mielestäni se on kuitenkin poliittinen. On selvää, että Gaasan alueella ei ole lähes tulkoonkaan riittävästi lääkehuoltoa. On puhuttu 1400 kuolemantapauksesta. Monet ovat kuitenkin myöskin vammautuneet ja tätä kaikkia silmällä pitäen lääkkeitä ei ole riittävästi. On aivan uskomatonta kuvitella, että tämä sopimus voitaisiin allekirjoittaa sen koskiessa nimenomaan muun muassa lääkkeitä, jotka tulisivat käyttöön Gaasan alueella. Tilanne on todella ikävä, harmittava kaikilta osin. La parola al collega. Seuraavaksi edustaja Sivits. Kiitos. bardzo. E, to jest druga dyskusja, która... E, do unionin niin, puheenjohtaja. Tämä on jo toinen keskustelu, joka näköjään on ollut yksinkertainen, mutta se ei ollut suinkaan yksinkertainen. Tässä syntyy paljon tunteita, tämä synnyttää paljon tunteita. Oikeuden yksikkö on ö, puuttunut asiaan niin ikään ja olen varma siitä, että, että puhtaalla omatunnolla voimme sanoa, että, että meillä on oikeus tässä allekirjoittaa liitännäissopimus äh, Israelin kanssa. Meillä ei ole oikeutta äh, rikkoa tätä velvollisuutta, oikeutta allekirjoittaa tätä sopimusta. Ja muilla aloilla ei synny kaupallista toimintaa. Mutta tässä salissa meidän täytyy todellakin kysyä, esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia. Kaiser aivan oikein sanoi, että tässä on oikea foorumi puhua politiikasta. Kaupasta huolehtii sitten toinen valiokunta. Meidän täytyy kysyä, haluammeko me rangaista Israelia? Jos kyllä, niin mistä syystä? Miksi me haluamme rangaista tätä valtiota? Jos me rankais, haluamme rankaista Israelin siitä syystä, että lähidessä ei ole rauhaa, niin silloin täytyy sanoa, että siinä on kaksi osapuolta tässä konfliktissa. On myös se toinen osapuoli, joka on vastuussa myös rauhan poissaolosta haluammeko rangaista Israelia siitä, että, että se, se käyttää sellaista oikeutta, johon, joka kuuluu myös muille valtioille tällä alueella, vai haluammeko me vapauttaa turhautuamiamme? No mehän haluamme, että rauha saadaan tuolle alueelle. Me emme halua mitään syyttömiä uhria kummallekaan puolelle, mutta meidän täytyy vapauttaa nämä turhautumat toisella tavalla. Ja olen todellakin hämmästynyt silloin, kun olen kuunnellut tätä keskustelua näin tässä todellakin, että mitään yhteyttä ei löydy niiden lääkkeiden osalta, jotka tulevat Israelista Eurooppaan ja niiden lääkkeiden kohdalla, jotka tulevat Euroop- viedään Euroopasta Kaasan alueelle. Ehkäpä, ehkä me haluamme synnyttää syyllisyyden tunnetta sitä emme saa aikaan. Si- toisekseen e- enemmällä enemmän. Tämä esimerkki tämä liittyy uuteen naapuruspolitiikkaan. Tässä on kysymys suhteista niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka ovat mukana naapuruspolitiikassa. Me emme saa käyttää kaksia standardeja – on todellakin rajoja tälle käyttäytymiselle. Haluaisin, että, että me emme ylitä tätä rajaa toiste. Kollegi, dobbiamo contenere l'inter... Hyvät kollegat, kaksi minuuttia per puheenvuoro, koska muuten meillä ei ole tarpeeksi aikaa kaikille, jotka haluavat puhua, ja meidän täytyisi vielä kuulla komission ja Rova de Keiserin vastaukset, eli kaksi minuuttia per puhuja. Pitäkää kiinni siitä, olkaa hyvä. Yes, thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun mielestäni tärkeää on pitää mielessä kaksi syytä tai kaksi seikkaa, kun me puhumme joko tästä väliaikaisesta mietinnöstä tai lykkäyksestä. Ja jos me puhumme väliaikaisesta mietinnöstä, niin meidän täytyy ajatella vieläkin selkeämmin näitä kahta seikkaa. Meidän täytyy saada aikaan kriteerit sille, milloin me voimme hyväksyä tämän sopimuksen. Ja mielestäni nämä kaksi syytä tai seikkaa, jotka Veronikki mainitsi tai moni muutkin, ovat se, että tämänhetkinen tilanne Israelissa, siirtokunnissa ja rauhanneuvotteluissa ja niin edesteen on sellainen, että poliittisen signaalin lähettämiselle ei todellakaan ole oikea hetki. Ja toinen seikka on se, että miten me voimme taata sen, että with any regulation miten me voimme taata sen, että emme riko perusoikeuksia. sopimushan on osa tätä, mutta minä haluan kysyä Veronikilta sitä, että jos teemme väliaikaisen mietinnön, jossa, jota ainakin meidän ryhmämme enemmistö kannattaa, niin mitä, te ehdot, mitä ehdottaisit kriteereiksi sille, että voisimme palata tähän sopimukseen? Mitkä olisivat ne vaatimukset? Diamo la parola al collega Huntis. Seuraavaksi kollega Huntis. Minuuttia. Kolme minuuttia. Vain kolme minuuttia, muistakaa. Passaako? Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι δεν μου δώσατε το λόγο με τη σειρά που θα έπρεπε. Te ette varmaankaan antanut minulle puheenvuoroa siinä järjestyksessä, kuin tässä oli tarkoitus teknisenä kysymyksenä, joka ei siis ole poliittinen kysymys, kun nyt olemme tätä poliittisadjektiiviä täällä käyttäneet. Minä olen samaa mieltä esittelijän esittämistä näkökohdista. Nyt on kyseessä poliittinen kysymys. Ehdottomasti tämä on erittäin poliittinen asiakirja ja poliittinen kysymys. Ja minun mielestäni meidän valiokuntamme tehtävä on tehdä sellainen päätös, meidän tehtävä päätöksemme oikeuden perusteella oikeudellisuuden perusteella ja myös sen perusteella, miten Israel on käyttäytynyt suhteessa ihmisoikeuksiin ja palestinalaisten oikeuksiin. Valitettavasti täällä on oltu liiankin suvaitsevaisia Israelia vastaan ja juuri sen takia joudun jälleen kerran huomauttamaan, kuinka monta päivää siitä nyt onkaan. Oliko se eilen, kun Israel ilmoitti että se keskeyttää kaikki kontaktit YK neuvoston kanssa ja komission kanssa siirtokuntia koskevista kysymyksistä ja ihmisoikeuksia koskevista kysymyksistä. Meidän ryhmämme ja minä henkilökohtaisesti puolustamme jatkuvasti sellaista kantaa, joka vastustaa tätä kaupan vahvistamista tai suhteiden vahvistamista Israelin kanssa niin kauan kuin tämä maa edelleen polkee kansainvälistä oikeutta eikä kunnioita palestiinalaisten oikeuksia. Meidän silmissämme tämä ei ole mikään tekninen kysymys, kuten Euroopan parlamentin oikeudellinen yksikkö sanoo. Ja minä kyllä sanoisin, että niiden kokemuksien nojalla, joita meillä on tuon alueen vastaavista ongelmista, niin hyvin usein poliittiset kysymykset tai periaatteelliset kysymykset ö, kierretään, ö, niistä ei välitetä ja ne peitotaan niin sanottujen teknisten kysymyksien alle ja usein juuri kauppasuhteissa käy näin. Eli tarkoitan tällä sitä, että se logiikka, jonka mukaan meidän pitäisi sanoa, että me emme nyt lähde näitä ongelmia tässä puimaan, vaan vahvistamme nykyistä tilannetta jatkamalla kauppasuhteita kyseisen valtion kanssa. Se ei tätä ongelmaa ratkaise, sen me olemme saaneet todeta monta kertaa ja meidän silmissämme meidän ei pidä lähteä tuohon suuntaan. Minä myös uskon, että ne, jotka sanovat, että meidän täytyy hylätä tämän sopimuksen allekirjoittaminen, kieltäytyä siitä, niin minä, minä uskon, että sillä lailla me paitsi osoitamme solidaarisuutemme palestiinalaisia kohtaan, myös puolustamme oikeutta. Meidän ei pidä antaa esimerkkiä löyhästä pehmoilevasta lähestymistavasta, kun on kyse oikeudesta ja laillisuudesta. Omassa maassani käydään monia keskusteluja siitä, että Israel on nimenomaan lääkealalla etu edelläkävijä. Mielestäni meidän ei pidä sellaista seikkaa ollenkaan ottaa huomioon omassa mietinnössämme. Meidän ö, mielestämme tätä lisäpöytäkirjaa ei pidä allekirjoittaa. Si, prima di... Kiitos. Ennen kuin jatkamme, halusin vielä korostaa äh, sitä, että yksinkertaisesti äh, kyse oli siitä, että annamme teille puheenvuoron siinä vaiheessa, kun tulitte paikalle. Minkälaista syrjintää teihin ei siis kohdistunut? Sitten edustaja Söderin. Äh, siis indeed. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on todellakin poliittinen juttu juridiset näkökohdat ovat olemassa ja juridiset asiat ovat ehkä teknisiä luonteeltaan, mutta olen varma, mitä tahansa me sitten päätämmekin, se pitäisi hoitaa, se pitäisi kattaa juridisesti oikean, oikealla tavalla. Meidän tehtävämme on kuitenkin tehdä poliittisia päätöksiä ja mikään päätös ei ole oikea poliittinen päätös. No, ei, ei, ei tässä on poliittista optiosta kysymys, eikä se ole poliittinen optio, koska eh, että tällä tavalla ei voida ratkaista ongelmia pikemminkin tämä ei ole auttanut meitä ratkaisemaan ongelmia, varsinkaan tätä ongelmaa, eikä se tarjonnut meille parempaa tukea meidän politiikallemme maailman muissa osissa äskettäin. Oli täällä konferenssi Euroopan parlamentissa, antoi meille mahdollisuuden kuunnella asiantuntija, joka sanoi, että huolimatta siitä, että meidän politiikkamme ihmisoikeusasiassa on hyvin johdonmukaista, niin viime vuonna me olemme menettäneet tukea Euroopan unionin ulkopuolella. Ja niinpä varmastikin meillä on, ja monilla on erilainen käsitys siitä, että millä tavalla tämä rauhanprosessi pitäisi kehittää lähi on meillä me tietenkin, meillä on myötätuntoa kärsiviä ihmistä kohtaan, erityisesti palestinalaisia kostaa, mutta e, tämä ei ole lisännyt meidän vaikutusvaltaamme aikaisemminkaan. Meidän pitäisi ajatella toisenlaista politiikkaa tismalle, jos me haluamme vaikuttaa enemmän, jos me haluamme enemmän paremmin mukana tässä dialogissa Israelin kanssa. Sanoisin, että jos joku, vaikkapa Israel, käyttää lääkettä sota-aseena, niin tästä syystä sitä ei pitäisi tehdä. Tästä syystä meidän pitää antaa viesti, että me emme ole sellaista porukkaa tai sellainen unioni, joka käyttää lääkettä näihin tarkoituksiin. Ja viimeinen lause, eli puheenjohtaja, on se, että sopusoinnossa Lissabonin sopimuksen kanssa unioni, unionin pitäisi edistää sen arvoja artiklassa 2 ja unionin etuja ja turvallisuutta kansalaisten sen kansalaisten turvallisuutta on hyvin vaikea laittaa kaikkia samaan koriin, eli arvoja, turvallisuutta ja niin poispäin. Jos ne aiotaan yhdistää, meidän täytyy tehdä päätös ja sen täytyy olla myönteinen päätös. Grazie. Kiitokset. Ja seuraavaksi Rova Andrikiene. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja kollegat. Minä suosittelisin valiokunnalle että se on, antaa suost- tukensa äh, Intalle, että hyväksytään tämä sopimus. Se, mistä me keskustelemme tänään, ovat asioita, joita ne, neuvosto ja komissio ovat käsitelleet ja hyväksyneet kaksi vuotta sitten. Ensinnäkin akaan äh, lykkääminen, se vaan haittaa terveydenhoitoa Euroopassa, eikä se lisää vaikutusvaltaamme äh, lähinnä Israel on ensimmäinen maa, joka vastaa Äh, niihin äh, kriteereihin, joilta pohjalta akaa voidaan allekirjoittaa. Komissio on tehnyt ehdotuksia, eli tehnyt neuvottelut tässä, tästä tekstistä, ja sanoi, että akaa voisi antaa rakentavalla tavalla etuja ja lisätä myös markkinoiden avoimuutta. Akaa myös lisää yhteistyötä lähi ja painottaisi sitä, että mikä tahansa tuotanto myös Palestiinassa, Jordaniassa, Egyptissä ja niin poispäin – jotka ovat saaneet hyväksynnän Israelista tai, e- tai Euroopan lainsäätäjiltä, voivat edesauttaa sopimuksen sisältöä. Kaikissa tapauksissa, joka tapauksessa haluaisin painottaa vielä kerran, että tämä Akaan allekirjoittaminen ei, ei sinänsä haittaa Israelin ja EUn suhteita. Akaa-sopimus EUn ja Israelin välillä on osa alueellista proseduuria, joka on saanut tukea Barcelona-prosessista – se on lisäpöytäkirja EUn ja Israelin liitännäissopimukseen ja se on olennainen osa siitä. Ja se, että akaata sovellettaisiin Israelin alueella ja sitten se, että mahdollisesti rikottaisiin EUn sitoumuksia EUn ja kansainvälisen oikeuden pohjalta, niin tähän oikeuden yksikkö totesi, että osapuolten määrittely ei voi vaihtua, ei voi olla eri kuin pöytäkirjassa kuin kumppanuussopimuksessa. Toisekseen alueen määritelmä on asia, joka kuuluu, liittyy pöytäkirjan täytäntöönpanoon ja unionin toiminta akaan alueilla liittyy täytäntöönpanoon, joka ei vaadi muutosta sopimukseen. Niinpä minun vaka uskoni on, että me voimme jatkaa tämän pöytäkirjan suhteen myönteisessä hengessä. Kollega Salafranca. Herra Salafranca. Kiitoksia puheenjohtaja. Tuossa jokunen päivä sitten meillä oli tilaisuus keskustella laajemmassa porukassa Palestiinan ulkoministeriä, joka selosti meille umpikuja tilanteen Israelin ja Palestiinan välisissä rauhanneuvotteluissa eh, joka johtuu, liittyy siihen, että Israelissa ja USAssa on vaalikevät ja myös arabikevät saa niin paljon huomiota. Eli me täällä EUssa olemme erittäin poliittisen ja erittäin arkaluontoisen kysymyksen äärellä. Eli meidän täytyy päättää, allekirjoitammeko ja ratifioimmeko tämän sopimuksen, assosiaatiosopimuksen vai emme. Meidän ei pidä minun mielestäni sekoittaa adjektiiveja ja substantiiveja. Ja tämän valiokunnan tehtävänä on tehtä, tehdä Inta-valiokunnalle ehdotus poliittisesta skenaariosta, joka minun mielestäni, kun ajatellaan, rauhan, jätetään pois rauhanprosessi, ja Israelin syyllisyys, joka nyt on jo aika suuri sekin, mutta mielestäni meidän vastauksemme pitäisi olla myönteinen, mutta Rova de Kaiser kuitenkin mainitsi joitakin tärkeitä kysymyksiä, jotka meidän kyllä täytyy ottaa huomioon. Meidän ei myöskään pidä ö, mahdollista sitä, että miehitetyt alueet ovat mukana tämän sopimuksen ö, soveltamisalassa. Ö, Ehkä voitaisiin löytää jonkinlainen kompromissi, joka mahdollistaisi tällaisen ratkaisun, ja kuten Rova Janaku sanoi, Jana, Rova Janakun ehdotus voisi olla tällä, tämmöisen linjauksen mukainen. Meidän täytyy todellakin ö, olla ö, maltillisia, ö, mutta samalla myös tietoisia koko tämän kysymyksen poliittisesta kantavuudestakin. Kollega Gomes. Seuraavaksi kaksi minuuttia, Rova Gomes. And, uh... Puheenjohtaja, Ymmärrän kyllä nämä argumentit, joita on käytetty, ja erityisesti ne ponnistelut, joita esittelimme on osoittanut kompromissin löytämiseksi, joka yhdistäisi parlamentin ja joka mahdollistaisi, että tässä valiokunnassa, joka on kuitenkin joka pitäisi tehdä poliittista työtä ja poliittisia arvioita, ja sen pitäisi olla sopusoinnossa Euroopan, Euroopan unionin lainsäädännön kanssa. Niin kuin muutkin, me ryhmässämme, ryhmässämme ja parlamentissa tekevät saman tulkinnan, joka Veronika Kaiser teki, että mikä tahansa tekniik, teknologia onkin, niin tämä on poliittinen arvio, josta puhutaan. Me emme voi unohtaa sitä. Näin se myös tulkitaan alueella kaikkien toimijoiden toimista, eikä siellä ole pelkästään Israel, joka on meidän kumppanimme. Se on tärkeä kumppani, mutta mutta eihän tässä ole suinkaan tarkoitus rangaista Israelia, vaan pikemminkin päinvastoin. Siellähän itse asiassa rangaistaan palestinalaisia epäoikeudenmukaisesti. Ja tällä, kun Israel toimii näin, niin se rankaisee, rankaisee palestinalaisia. Ja tarkistuksessa tehdään myös, voidaan myös sanoa, että ei. Ja kun tehdään poliittinen arvio, se on samalla myös juridinen arvio siitä, että mitä EUn laki ja ihmisoikeudet ja mitä ne merkitsevät ihmisten kannalta. Kollega Vaidere. Ja sitten edustaja Vaidere. Paldies, president Kungs. Tā kā runas Kiitoksia, puheenjohtaja. Koska minulla on hyvin vähän aikaa kommenteille, niin haluaisin viitata siihen, mitä aiemmat puhujat ovat sanoneet. Minä olen täysin samaa mieltä siitä, mitä rouva Geonaku, kuten myös herra Syvets sanoivat. He kuvasivat tilannetta ihan täydellisesti samoin kuin rouva Andrikien ja herra Franka. Minä olen samaa mieltä kaikesta siitä, mitä he sanoivat. Haluaisin kuitenkin muistuttaa muutamasta seikasta, ja mainita muutamia yhdenmukaisuuksia, analogioita, koska jos me seuraamme tätä logiikkaa ja haluamme ratkaista kaikki nämä alueelliset ongelmat tämän lisäpöytäkirjan puitteissa, niin sitten ne mm, Euroopan parlamentin jäsenet, jotka vastustavat tätä lisäpöytäkirjaa, niin heidän pitäisi äänestää kaikkien kauppasuhteiden katkaisemisesta Armenian kanssa. Sama pätisi myös kauppasuhteisiimme Venäjän kanssa niin kauan kuin Venäjä ei ratkaise eteläoseetia kysymystä. Ja siksi meidän täytyykin erottaa toisistaan kauppasuhteet. Toisaalta jotka suosivat ja edistävät kumpakin osapuolta toisaalta poliittisista suhteista. Tämän pöytäkirjan puitteissa me emme voi ratkaista kaikkia tuon alueen ongelmia, jotka toki pitäisi ratkaista. Se on aivan selvää. Haluaisin kuitenkin rohkaista teitä epäröimättä hyväksymään ja kokeilemaan tätä ACAAta, joka on hyvin tärkeä koko alueelle. Grazie. La parola al collega Tannock. Kiitokset. Ja seuraavaksi herrat Hanna, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. No, tämä äh, keskustelu synnyttää tämän déjà vu-tunnelman, jos Muistutan muutaman kuukauden takaista keskustelua. Kannat eivät ole muuttuneet, vaan pikemminkin koventuneet tietyissä asioissa. Ja tuntuu olevan äh, toivomuksia monilla tässä valiokunnassa, että pitäisi rangaista Israelia myös Akaan tapauksessa ja pöytäkirjan valossa. Vaikkakin siinä vahingoittaisi kuluttajien etuja myös EUn alueella, ja että ne pystyisivät, nehän pystyisivät ostamaan laadukkaita lääketuotteita Israelista, näin tyhmäksi tämä on muodostunut. En nyt halua toistaa jälleen kaikkia poliittisia argumentteja, jotka on tehty aikaisemminkin ja jotka kaikki ovat ymmärtäneet, mutta en näe nyt, miten mikään viivyttäminen anta, voisi ö, millään tavalla ö, tehdä Eh, ihmisiä tai Israelin hallituksia eh, eh, antamaan myönnytyksiä oma hyvässä uskossa. Ainakin oman ryhmäni puolesta minä vetoan, että päätös tehdään nyt eikä kahden vuoden päästä. Ja sen päätös pitäisi olla myönteinen ja tähän akaan ja lisäpöytäkseen lisipöytäkirjaan. Ja näin ECR tulee äänestämään tulevassa äänestyksessä. Arlaki. Seuraavaksi edustaja äh, äh, Kiitos puheenjohtajalla. Keskustelu on nyt, on nyt mennyt tähän oikeaan asiaan. Äh, kollegat ovat todenneet, että tämä on poliittinen juttu, tämä ei ole mikään tekninen asia, enkä ymmärrä, miltä pohjalta se voitaisiin niin kuin vesittää pieneksi asiaksi. Me emme puhu täällä pelkästään Israelista ja sen politiikasta. Me puhumme kansainvälistä oikeudesta ja periaatteessa ihmisoikeuksista, jos me tässä parlamentissa päätämme, että meidän ulkomaankaupassa emme ota, ottaisi huomioon ihmisoikeuksia ja muita tekijöitä, niin silloin me emme ehdollista, niin sehän voisi olla päätös, mutta jos me päätämme, että me ehdollistamme asioita, että ehdollisuus on tärkeää, jos jokaisessa kauppapäätöksessä on tämä asia mukana, silloin meidän pitäisi olla johdonmukaisia. Emme voi muuttaa tai vaihtaa näitä ehtoja aina sen mukaan, mikä maa on kysymyksessä ja mikä kokoinen maa on kysymyksessä tai mitä, mikä sen maan poliittinen merkitys on. Israel on pieni maa, mutta se on poliittisesti äärimmäisen tärkeää monistakin syistä, jotka kaikki tuntevat. Ja tämän sopimuksen myötä me emme saa piilottaa todellista poliittista sisältöä. Minusta meidän pitäisi hylätä tämä sopimus, koska koska juuri siitä, mikä on ihmisoikeustilanne tuolla alueella, meidän pitäisi olla johdonmukaisia näissä asioissa, kun puhutaan näistä rikkomuksista, eikä pelkästään rikkomuksista. Me puhumme maasta, joka on miehittänyt alueita, toisen maan alueita. Tämä tarkoittaa sitä, että sodan ohella se on yksi suurimpia ihmisoikeusrikkomuksia. Meidän täytyy olla johdonmukaisia. Joskus me tuomitsemme hyvin vahvasti pieniä maita tai, tai pien, suuria maita, jotka ovat merkitykseltään vähäisiä. Meillä on erilaisia kriteereitä. Emme voi unohtaa tätä, kun puhumme Israelista ja tästä sopimuksesta. Kiitos. Perfetto. Kollega... Eh, Kiitokset ja seuraavaksi eh, edustaja Latford. Uh- Kiitoksia puheenjohtaja. Olen samaa mieltä monien kommenttien kanssa, joita täällä on esitetty sitä äh, Rove de Kaiserin suosituksia vastaan, kuten herra Daff sanoi äh, Alden nimessä, että tämä täytyy saada täysistuntoon, eli tästä täytyy saada aikaan päätös koska muuten parlamentti tekee itsensä naurettavaksi, jos se ei pääse tästä minkäännäköiseen päätökseen. Rovadi Kaiserin pointti siitä, mikä on Israelin alue. Se voidaan asettaa kyseenalaiseksi monellakin tavoilla oikeudellisen yksikön sanojen valossa, ja olen samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi tunnustaa tämän sopimuksen soveltaminen vain Israelin sille alueelle, jonka me tunnustamme kansainvälisen oikeuden alaiseksi Israelin alueeksi ja oikeudellinen yksikkö todistaa, että näin tosiaankin voidaan tehdä, joten rehellisesti tässä nyt mielestäni tätä asiaa käytetään hyväksi. Mutta Euroopan eh, liikeyritykset eh, ja Euroopan potilaat tarvitsevat tätä ja tilanne on aivan liian monimutkainen, jotta voisimme lähteä nyt valikoimaan ketkä ovat hyviä ja ketkä ovat huonoja, pahoja tässä elokuvassa, joten Israel on todellakin vastuussa siitä, että rauhaneuvottelut ovat karjutuneet, mutta se ei kuitenkaan ole ainoa vastuullinen osapuoli ja me olemme myös aika, vähän aikaa sitten äänestäneet esimerkiksi Palestiinan kauppasopimuksen puolesta, joten en rehellisesti sanottuna näe kyllä mitään syytä sille, että tätä pitäisi lykätä tai tämä pitäisi jättää allekirjoittamiseksi. Mielestäni on se, että tästä sopimuksesta ei äänestetä, on meidän demokraattisten oikeuksien vastaista. Tämä pitää saada nopeasti täysistuntoon. Kollega Costello, presidente... Vielä <clears throat> Palestinan valtuuskunnan äh, puheenjohtaja edustaja Castello. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. En ole tämän valiokunnan jäsenen, mutta haluaisin nyt omalta, myös kantaa oman kertoni tähän, kerton, korteni tähän keskusteluun. Täällä on keskusteltu myös siitä, onko tämä juridinen vai poliittinen kysymys. No, juridiset asiat on esitetty siinä, valmist- siinä lausunnossa, jotka, joka meillä on, niin Kaiser on sitä mieltä, että tämä on poliittinen päätös, joka on edessämme. Viime viikolla tässä valiokunnassa meillä oli Palestiinan ulkoasiaministeri puhumassa tästä tilanteesta tuolla alueella ja ihmisoikeusrikkomuksista viehitetyillä Palestiinan alueilla – Haluaisin vain sanoa täällä niille, jotka puhuvat siitä, että, että tämä on, on kysymys Israelin rankaisemisesta. Ei tässä rangaista Israelia, mutta tässä annetaan vahva merkki ja signaali ja poliittinen viesti. Meillä on ollut siitä lähtien, kun minä tulin parlamenttiin muutama viikko sitten, meillä on ollut valtavia valtavasti esityksiä ihmisoikeusasioista ja on puhuttu ihmisoikeusrikkomuksista. Ne eivät merkitse mitään, ellei me ryhdy tuumasta toimeen. Lissabonin sopimus antaa meille oikeuden tähän. Ja Lissabonin sopimus oikeastaan velvoittaa meille tähän. Ja minä, suosit, minä kannatan. De Kaiserin mietintö on tasapainoinen. Ja hänen ehdotuksensa ää, tässä väliaikaismietinnön osalta siinä Siinä pyritään ratkaisuun siirtokunta-asiassa ja ihmisoikeusrikkomusasioissa. Tämä on luultavasti paras, äh, paras kurssi nyt ottaa ja se mitä De Kaiser sanoi, minä tuen esittelijän mietintöä ja minä suosittelen muillekin sitä, mutta meidän täytyy tehdä poliittinen päätös tästä. La parola al collega Belder. E... Viimeisenä puhun ja edustaja Belder ja siihen päättyvät parlamentin edustajan puheenvuorot. Kiitos puheenjohtaja. Kuten Palestinan valtuuskunnan puheenjohtaja juuri totesi, meidän on saatava aikaiseksi päätös. Ryhmässämme olemme eh, samaa mieltä siitä, että haluamme eh, tukea ja täydestä syvälmästä ACAA-sopimusta. Tilanne on jo pitkään, vuosikausia ollut suorastaan häpeällinen. Olemme lykänneet asian käsittelyä ja ratkaisun tekemistä asiasta, joka on täysin valmis ratkaistavaksi. Niin kuin Rova Laksworth totesi, konflikti on varsin monimutkainen ja mikä tahansa kannanotto – jättää tyydyt, tyytymättömyyden vallitsemaan joka tapauksessa. Ratkaisua ei siis kaikkia tyydyttävällä tavalla löydy. Toivon, että tämä hyväksytään. Kiitos. En käytä puheenvuoroa puheenjohtajan ominaisuudessa, mutta haluaisin kuitenkin esittää teknisen kysymyksen, jotta voisimme ymmärtää paremmin Rova Keiserin suunnitelmat. Tämä lykkäys, jäädyttäminen, jota te ehdotatte, liittyykö siihen jonkinlaisia ehtoja vai ei? Ja onko kyse kahden vuoden sitovasta aikajaksosta vai onko aikajakso joustava? Voisitteko vastata tähän? Nyt kuitenkin sitä ennen vielä kysyn Euroopan komission edustajalta. Haluaako hän käyttää puheenvuoron tässä yhteydessä? Mr. Lupien. Olkaa hyvä. The floor. Uh, thank you. I would like to be very... Kiitoksia aivan lyhyesti. Minä olen Artur Lopian. Olen kauppapääosastosta. Me neuvottelimme tästä AKAasta uh, yrityspääosaston tuelle. Toteamme vain, että AKA on saanut hyväksynnän uh, parlamentin oikeudelliselta yksiköltä ja kaikilta, äh, myös, myös neuvoston komissio ja parlamentin oikeudelliset yksiköitä on tullut tuke, tuki. Tärkeää on nyt näissä neuvotteluissa, että siinä on vahvistettu, että neuvottelut on tehty, käyty ää, äh, äh, yhteisön ja kansainvälisen oikeuden hengessä. Siksi kysymys ää, tämän, tästä muut, muutoksesta niin on pelkästään hypoteettinen ja se ei ole meidän etujemme mukaista. Me olemme analy- tehneet analyysimme ja se on esitelty myös täällä. Ja toinen asia liittyy, mitä, mitä oikeudellinen yksikkö on todennut, se on selvittänyt kaikki, kaikki näistä liittyen mahdollisiin mekanismeihin tässä sopimuksessa. Ja näin ollen, että juridisia kysymyksiä e-, ei ole enää auki, ja näin ollen tämä on minusta valmis hyväksyttäväksi meidän mielestämme. No niin, nyt odotan vastausta esittelijältä, valmistelijalta, Roveri Keiser. Merci, monsieur le président. Je vais... Kiitoksia puheenjohtaja. En ehkä vastaa kaikkiin näihin kysymyksiin, mutta voisin kuitenkin selventää joitakin esille nostettuja kysymyksiä. Onko tässä nyt kyse Israelin rangaikaisemisesta? Ei suinkaan. Ei tässä ole kyse mistään sanktiosta, vaan kysymys on siitä, että otamme kantaa siihen, mikä on de facto upgradingia suhteessa tähän uuteen sopimukseen. Eli se antaisi, uusi sopimus antaisi, tai lisäpöytäkirja antaisi uusia mahdollisuuksia Israelille ja uudet, uutta naapuripolitiikkaa. Juridisesti tämä ei ehkä sitä tee, mutta de facto kylläkin. Eli se, että me menisimme eteenpäin ja laajentaisimme sopimuksiamme tiettyjen maiden kanssa, Meillä, me, ja sitten meillä pitäisi olla myös agenda siitä, mitä me voimme saada aikaan ja itse saavuttaa. Me emme voi saada aikaan rauhaa, koska se ei pelkästään riipu Israelista, mutta siirtokuntien perustaminen ja miehittäminen, se riippuu pelkästään Israelista. Ja tietyt Israelin hallitukset ovat harrastaneet sitä enemmän kuin jotkut toiset. Ja se on kyllä Israelista itsestään kiinni. Gaasan saarto, sen luonne tällä hetkellä ei riipu tästä. Ja ne ja se, minkä tyyppisiä tuotteita kielletään, se riippuu yksin oman Israelista. Ja Israelista yksinomaan riippuu, mitä assosiaatiosopimuksen piirissä. Kun sanoit, että Israelia ei voi nyt rangaista koska siitä, että rauhaa ei ole lähi -idässä. Siitä minä olen täysin samaa mieltä. Mutta jos te sanotte, että Israelilta ei voi vaatia ihmisoikeusagendaa, joka olisi mukana tässä lisä, näissä lisäyksissä, joita me tarjoamme, niin sitten minä olen samaa mieltä. Uusi kumppanuuspolitiikka tiettyjä maita varten ja toisia ei, kun näin sanotaan, niin jos te sanotte, että Israelin kanssa tämä ei muuta mitään eikä tästä koskaan tule mitään, mutta jos ei se muuta mitään eikä Israel voi ikinä muuttaa mitään ihmisoikeuksien saralla, niin kun me kuitenkin muilta mailta sitä vaadimme, niin sitten tässä on kyllä ihan todellinen ongelma. En kuitenkaan puhu siitä, kuinka vaikea rauhanneuvottelut on saada uudestaan käyntiin mutta, mutta olen sitä mieltä, että jos me ajattelemme, että poliittisesti me emme voi Israelilta äh, saavuttaa mitään ihmisoikeussaralla, se on mielestäni täydellinen skandaali ja sanon tämän kyllä hyvin selvästi. Ja, sitten, ja tällä tavalla minä ymmärrän sen, että tässä parlamentissa ja tässä valiokunnassa, kuten EPP on sanonut, on kyllä ääniä tämän sopimuksen puolesta, mutta myös tarkistuksia, jotka ovat tätä sopimusta vastaan siksi, että Israelilta ei mukaan voida, on mahdotonta saada aikaan minkälaisia parannuksia meidän assosiaatiosopimuksessa, niin tämä ei, ei ole kiinni rauhanneuvotteluista. Sitten ovat nämä tekniset ja oikeudelliset kysymykset minä todellakin olen lukenut ja konsultoinut tästä oikeudellisen yksikön kannasta. Eli kyllähän bisnestä voidaan tehdä. Israel sanoo, että nämä ovat meidän alueemme ja Euroopan unioni tulee toimimaan kuten aina ja sanoo kyllä, mutta nämä eivät ole teidän alueitanne, mutta soveltamisala ja sovellettavuus, mitä se sitten tarkoittaa siellä paikan päällä? Se ei tarkoita yhtään mitään koska siirtokuntien tuotteet aina valuvat sinne ja tulevat sitten meidän markkinoillemme. Eli se, mitä me olemme tähän mennessä tehneet, se ei toimi, se ei ole toimivaa. Ja sen takia kukaan, jonka jos, jos tässä mennään, pannaan pääpensaaseen ja esitetään sellaisia kompromisseja, jotka eivät ratkaise mikään, niin minä olen omassa eh, lausuntoluonnoksessani esittänyt jotain sellaista, joka on hiukan tekni, teknisempää se tar- ja nimenomaan esittänyt tätä väliaikaista mietintöä, niin se ei tarkoita tämän eh, sopimuksen lykkäämistä tai viivästyttämistä. Jos te olette sitä mieltä, että, että poliittiset signaalit ovat yhdentekevää ja että tämä sopimus tarvitaan, niin siitä vaan, mutta minä kuitenkin kuitenkin toivon, että siellä paikan päällä tilanne muuttuisi israelisten tuotteiden suhteen. Ja juuri tästä syystä väliaikainen mietintö, joka Intan pitäisi tehdä eikä meidän. Ja äh, puhun nyt sitten Euroopan parlamentin työjärjestyksen äh, äh, määräyksestä 81. Siinä sanotaan, että väliaikaisen mietinnön tehtävänä on sisältää sellaisia suosituksia, jotka liittyvät itse asiakirjan muuttamiseen, modifiointiin tai sen täytäntöönpanoon tai, ja, tai täytäntöönpanoon tar- tarkasteluun. Eli tässä ovat ne väliaikaisen mietinnön käyttötavat. Minä ehdotin teille juuri sitä modifikaatiota, jos kyllä ääni voittaisi, olisi se, että me toisimme jo heti lähtö tilanteesta käsin ilman, että koko sopimusta tarvitsisi neuvotella uudelleen, että me kirjoittaisimme tämän pienen lauseen, jota minä en nyt tässä toista. Jos te kaikista tänään sanotusta huomi, hu, huolimatta päätätte hyväksyä tämän sopimuksen, niin minä toivoisin, että me emme kaiken lisäksi ö, sulkisi silmiämme siltä tosiasialta, että meillä ei tällä hetkellä ole minkään näköisiä keinoja kontrolloida, millaisia siirtokuntien tuotteita Eurooppaan oikein tulee, ja Inta-valiokunta ei meitä kyllä siinä tule auttamaan eikä se, että täällä julistetaan, että, että me emme tunnusta siirtokuntia, niin se ei muuta tätä käytännön tilannetta yhtään mihinkään. Joka tapauksessa meidän täytyy tarkastella tätä intassa, eikä se ole meidän AFETin asia. Minä ehdotan teille tällaista ratkaisua. Olen sitä mieltä, että poliittisen kompromissiin emme pääse. Me voimme päästä tekniseen kompromissiin, mutta Meillä ei varmasti poliittista kompromissia täällä varsinaisesti synny ACAAsta. Tässä ovat johtopäätökseni. Voisitteko, arvoisa puheenjohtaja, vielä toistaa oman kysymyksenne? Niin, siis pyytönne, joka liittyy siirtämiseen tai jäädyttämiseen, liittyykö siihen joitakin ehtoja? Onko kahden vuoden määräaika lopullinen määräaika vai mihin, mihin se valinta perustuu? Voidaanko sitä muuttaa jostakin syystä? President... Niin, arvoisa puheenjohtaja, minä en ole ehdottanut tämän jäädyttämistä enkä kahta vuotta. Se on Intan ehdotus. Minä olen ehdottanut ja äh, tuonut esiin tarkistuksia. Olen ehdottanut myös äh, varauksellista lähestymistapaa ja ratkaisua, joka, jonka väliaikainen mietintö mahdollistaisi ja olen sanonut suullisesti, koska en voi sitä sanoa paperille, että siinä olisi minimimodifikaatio, joka ei ö, edellytä koko asiakirjan uudelleenkäsittelyä. Jäädyttämistä minä en ole ehdottanut. Olen sitä mieltä, että mieluummin tätä ongelmaa ei pitäisi tällä hetkellä edes käsitellä, koska nyt ollaan myrskyisessä tilanteessa. Poliittiset ryhmät ovat ratkaisseet tämän toisin, mutta minä en ehdota jäädyttämistä enkä e, myöskään ehtoja. Siihen minulla ei ole poliittisia mahdollisuuksia että, ehtojen, että ehtoja asetettaisiin. Minä sanon vain, että väliaikainen mietintö ei jäädytä yhtään mitään, mutta se kuitenkin koskee ö, toimeenpanokysymyksiä tai mahdollisia modifikaatioita. Ja sitten Intan tehtävänä on päättää, mitä he tällä tekevät. Kiitoksia. Termine per la Tarkistusten jättöpäivä muistetaan vielä 29. kuluvaa kuukautta kello 12. Nyt eteenpäin seuraava kohta neljä. Matkustajarekisteritietojen käyttö. Baron Baronitar Ladford. Luonnossa lausuntoluonnos on laadittu valmistelijan toimesta. Jos joku haluaa poistua, pyydän poistumaan hiljaisesti. Valmistelija on keskittynyt tarkistuksiin, jotka liittyvät suoraan AFET-valiokunnan toimivaltuuksiin. Kyse on siis lausunnosta, joka esitetään valtuvaliokunnalle ja hän pyrkii siihen, ettei päällekkäistä työtä, työtä tehdä. Pyydän kaikkia poistumaan äh, rauhallisesti ja hiljaisesti. Tänään käydään viimeinen näkemysten vaihto äh, tästä asiasta ja annan puheenvuoron nyt varmintaan Ladfordille. Olkaa hyvä. Sorry. Sorry, sorry. Anteeksi. Niin kuin oikein sanoitte, puheenjohtaja, Tämän valiokunnan tehtävä on selvittää näitä ulkoisia vaikutuksia, joita tällä ehdotetulla EU-direktiivillä on Euroopan PNR-järjestelmään. Siis tämä ei ollut, tässä ei ollut esimerkiksi USA PNR-sopimuksesta, jota sitten livessä tänä aamulla. Olen yrittänyt olla aika en ole, en ole ollut liian tiukka tässä, kun tarkastelin, minkälaisia ulkoisia vaikutuksia pitäisi korostaa. Konteksti on se, että useissa päätöslauselmissa aina kymmenen vuoden aikana parlamentti on painottanut tarvetta saada PNR-tietojen keruu tieto, tietojen yksityisyyden ja perusoikeuksien kontekstiin. Ja me olemme yrittäneet varmistaa se, että PNR-tietoja käytetään ainoastaan turvallisuus- ja, ja eristelyihin silloin, kun on kysymys rajoittelittästä rikollisuudesta ja terrorismista. Myös painotimme sitä, että, että on tarpeen saada sopimukset kolmansien osapuolten kanssa, että ne ovat sopusoinnussa meidän tietosuojastandardiemme kanssa. Jos poistuvat ihmiset voisivat poistua eh, eh, hissukseen, niin tota, olisin kovin kiitollinen. Niinpä. Oikeastaan päätyä tässä asiassa tapahtuu live-valiokunnassa, eh, jossa maan mieheni on rapo esittelijänä. Yksi minun tavoitteeni tässä AFETin lausunnossa on se, että olen yrittänyt varmistaa sujuvat suhteet EUn ja kolmansien maiden välillä ja niiden lentoyhtiöiden välillä ja niiden kotivaltioiden välillä. Niinpä olen sanonut tarkistuksessa yksi ja mennään tässä noin suurin piirtein järjestyksessä eteenpäin. Että meidän pitäisi tämän siirtymäkauden päätteeksi silloin, kun lentoyhtiö sitten hakee näitä PNR-tietoja EUlta, jos teknisiä ongelmia on, ne pitäisi ottaa esille komission voimin ja tässä pitäisi välttää tällaisia yksittäisiä aloitteita ja epätoivoisia jäsenvaltioiden sanktioita. Haluaisin saada tässä aikaan yhteisen toimivallan, yhteisen, koko yhteisön konseptin, joka koskee lentoyhtiöitä, koska me emme halua äh, sellaisia käytännön ongelmia, jotka, syn, jotka äh, sitten syntyisivät eri jäsenvaltioiden erilaisista vastauksista. Tarkistuksessa kaksi minä vain kiinnitän huomiota siihen, että, että oikeuksia kansalaisten, äh, matkustajien oikeuksia pitää sovellaa, soveltaa samalla tavoin unionin kansalaisiin ja kolmannen maan kansalaisiin. Ja tämä on tietenkin osa meidän tietosuojalainsäädäntöämme. Me emme siis sovella niitä säädöksiä kansallisuuden pohjalta. Tarkistus kolme. Sanon, että periaatteessa en ole samaa mieltä siitä, että sisällytettäisiin kotimaan lennon, siis EUn alueen kotimaan lennot tähän heti kättelyssä. Pääasia, pää, pääosin tämä asia käsitellään live-valiokunnassa, mutta minun, minä olen keskittynyt suhteisiin kolmansien maiden lentoyhtiöihin ja niiden kotivaltioihin ja meidän pitäisi saada toimiva, toimivat siirtymäkauden säädökset, ja jos nämä kotimallinnot otetaan heti mukaan, voisivat aja, johtaa se tällaisiin operatiivisiin ylikuormaan, ja se taas haittaisi pienen järjestelmän täytäntöönpanoa. Minusta olisi parempi syytä harkita sitä, että ensin pitää kävellä ennen kuin lähdetään juoksemaan. Nämä, ensin otetaan nämä kansainväliset lennot mukaan, sitten kotimaan lennot sitten myöhemmässä vaiheessa. Tarkistuksessa neljä, neljästä, tarkistus neljästä kahdeksaan, niissä painotan sitä, että kansainväliset sopimukset, niiden pitäisi olla sopusoinnussa tämän eu direktiivin kanssa. Ne ovat niitä standardeja, joihin me tähtäämme PNR-sopimuksissamme, joita olemme tähän mennessä tehneet. Tietenkin ristiriitoja on USA kanssa tiedossa sopimuksessa ja, ja minullakin oli vähän pulmia sen kanssa, kun äänestin tänään aamulla livessä tästä sopimuksesta. kansainvälisten sopimusten ei tarvitse olla välttämättä ihan samoja kuin EU-lain, mutta niiden pitää olla sopusoinnussa EU-oikeuden kanssa. Eli tarkistukset neljästä kahdeksaan keskittyvät näihin asioihin. Sitten ihan lopuksi sanoisin vielä, että ehdotan tarkistuksessa kuusi, että laajennamme tätä siten, että direktiivin öö, täytäntöönpanoa kolmansien maiden lentoyhtiöiden kanssa koskevat myös tietojen äh, äh, siirtoa äh, meidän ja kolmansien maiden välillä. Ja täytyy selvittää, kuinka kauan tämä tietojen siirto kestää. Ja vastaan mielelläni mahdollisiin kysymyksiin. Grazie molte. kiitokset. Edustaja Fajon, Hvala lepa. Najprej bi se zahvalila kolegici eh, Sarahin jo podprla. Ihan ensimmäiseksi haluaisin kiittää kollegaani Sarahia. Tuen suurinta osaa hänen ehdotuksistaan. Libe-komiteassa me käsittelemme kaikkia näitä kysymyksiä ja uskon, että tämän ehdotetun direktiivin tarkoituksena on terrorismin torjunta meillä on mahdollisuus koordinoituun systeemiin, järjestelmään, mutta kuitenkin epäilyksiä edelleen on. Tarvitsemmeko me data-analyysiä, tarvitsemmeko me esimerkiksi pankkitietoja, passitietoja ynnä muuta. Olen samaa mieltä siitä, että meidän on oltava päättäväisiä terrorismin vastaisessa taistelussa, mutta meidän täytyy taata tietosuoja, meidän täytyy yksityistiedot suojata jotta yksityisyyden suoja toteutuu. Tarvitsemmekin tehokasta lähestymistapaa, mutta myös oikean suhteista, mittasuhteista lähestymistapaa. Tätä täytyy käyttää nimenomaan terrorismin taistelua vastaan, eikä vakavien rikosten torjumista vastaan, ja tämä oli hyvin oleellista. Mitä tulee kustannuksiin, niin kustannuksista on suuria epäilyksiä siitä huolimatta, että tietoja käsiteltäisiin ainoastaan ulkomaan lennoissa, sisäisissä lennoissa, kotimaan lennoissa. Tässä ei ole mitään järkeä, koska pienemmille maille nämä kustannukset olisivat hyvin paljon suuremmat. Mielestäni tarvitsisimme keskitetyn järjestelmän, mutta komissio ei ole tätä kysymystä käsitellyt ollenkaan. Ja haluaisin vielä kiinnittää huomiota viimeiseen perusoikeusunionin tutkimukseen, joka on kritisoinut tätä direktiiviä. Olemme myös pyytäneet Libe-kollegojen kantoja ja heidän kantansa ovat jakautuneet. Minuutti massimo kollega Romero Lopes. Meillä on tärkeä kohta odottavassa äh, kaksi minuuttisessa maksimissa. Puheenjohtaja, tämä äh, rekisteri on väline, äh, josta käytiin keskustelua myöskin tänä aamuna. Se liittyy Yhdysvaltain kanssa solmittuun sopimukseen Tämä on törmäyskurssilla 27 maan allekirjoittaman Lissabonin sopimuksen kanssa, koska perusoikeudet eivät, sope, eivät toteudu. Työryhmän puheenjohtaja, jossa käsiteltiin aikaisemman direktiivin 29 artiklaa, otti todella tiukasti kantaa tätä vastaan. Haravointijärjestelmä järjestelmä aiheuttaa tilanne, jossa ihmiset, Euroopan unionin kansalaiset, kansalaiset ylipäätään joutuvat epäilyksi. Kun <clears throat> aikaisemmin todettiin, että parempi, että Epäilyt kulkevat kadulla, kun oikeat syylliset ovat kiinni otettuna, näyttäisi tässä toteutuvan. Tässä on kyseessä tilanne, jossa on otettava selkeästi kantaa. Jos hyväksymme tällaisen toimintatavan, siirrymme oikeuden ulkopuolelle. Meillä on vähintäänkin välttämätöntä, että pystymme takaamaan sen, että oikeudelliset kehykset ja, ja määräykset täyttyvät kaikki rahoitus on järjestettävä ja, löydettävä, jos haluamme toteuttaa tämän oikeudenmukaisesti. Grazie. Non... No, monet italialaiset eivät lähtisi Beccaria kyllä tuolla tavalla siteeraamaan niin kuin te, mutta nyt eteenpäin. Mikrofoni. Microphone. No. No. Here's another one. Here's the next one. The, uh, the uh, thrust of these uh, amendments. Tarkistusten keskeinen sisältö voidaan koota yhteen siten, että parlamentti on sitoutunut taistelemaan terrorismia vastaan – se myös ilmaisee tarpeen perus, puolustaa perusoikeuksia. Että, ja nämä liittyvät myös muiden valiokuntien tar- tarkistuksiin, kun PNR-tietojen siirto pitäisi rajata tapauksiin, jossa ne ovat ehdottoman tärkeitä terrorismin ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi. Nyt haluaisin ottaa esille tämä, liittää tämän Euroopan pidätysmääräykseen. Kaikkienlaisia asioita liitetään näihin suojatoimenpiteisiin. Me Euroopan pidettysmääräyksessä meillä ei ole kysymyksiä, joita esitettäisiin luovuttamisen suhteen tai luovutustilanteisiin, jossa ihmiset, mukaan lukien britit, ne heitetään KGPn vankilo, vankilo jossa on kyseenalaiset juridiset järjestelmät. On paljon rajoituksia näissä tietojen siirrossa, mutta ei puhuta lainkaan ihmisten siirroista tämän Euroopan pidätysmääräyksen myötä. Siksipä siinä äh, Latfordin maailmassa ja brittien, liberaali, brittien ja liberaalidemokratia maailmassa ei olla mitään turvatoimia Euroopan pidätysmääräyksen osalta ja samalla vaan on, tässä onnitellaan itseään, koska periaatteessa että suojellaan, vain Euroopan tie, tieteen siirtoa. Kumpi on tärkeämpää teille, ihmiset vai tiedot? Vastaus on selvä periaatteessa niin kauan kuin jotakin hoidetaan eurooppalaisittain, ja niin sehän vie vaan meitä eteenpäin kohti eurooppalaista supervaltiota. Siinä ne kansalaisvapaudet. Kiitti vaan. Arlaki. Edustaja Arlaki, minuutti tai puolitoista. No puolitoista. Minulla on moniakin huolenaiheita tätä ehdotusta koskien ja toivon, että parlamentti hylkää sen tai korjaa sitä perustavalla tavalla. Kollegat ovat jo kertoneet, että heillä on he kertonut mielipiteensä tämän instrumentin laillisuudesta, mutta minä haluaisin puhua sen hyödyllisyydestä terrorismin vastaisessa taistelussa. En suinkaan usko, Ähm, järjestäytyneen rikollisuuden asiantuntijana, että tämä instrumentti on kohdallinen. Me riskeeraamme sen, että lähdemme mukaan amerikkalaisten vainoharhaisuuteen terrorismin vastaisessa taistelussa. No, no, Täällä tuntuu olevan musiikkia, taustamusiikkia siihen tyyliin, että olemme ikään kuin disko-tunnelmissa. Voitteko äh, sulkea nyt ja sammuttaa tuon musiikkilaitteen? <laughs> Oppure ascoltiamolo. No, posso invitarvi a ballare se vogliamo. No, ehkä voimme sitten siirtyä tanssiin pyörteisiin seuraavaksi. Possiamo chiudere le porte? Sul- suljetaan ovet. E le porte, s'il vous plaît? Sta facendo, sta facendo. Sta svegliando. Prego. No niin, herra Arlaki. Uh, I was uh, saying that I... Niin, sitä vaan olin sanomassa, että minä pelkään, että me lähdemme mukaan tähän amerikkalaisten lähestymistapaan terrorismin vastaisessa taistelussa, järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa taistelussa, mikä lähinnä koostuu siitä, että luodaan valtavia tietopankkeja, jotka eivät koskaan ole hyödyllisyyttä ja tehokkuuttaan osoittaneet. Euroopan hallitukset, kuten myös lain tarkastusvirasto ovat noudattaneet erilaista strategiaa, toisin sanoen selektiivisen datan käyttöä, tiedustelutiedon käyttöä, tutkimuksen käyttöä, mutta ei sotilaallisuuden käyttöä eikä näiden valtavien tietopankkien käyttöä, koska niiden hyödynnettävyys ja hyödyllisyys on hyvin kyseenalaista. On osoitettu, ettei yksikään mafioso tai yksikään terroristi ole jäänyt haaviin tällaisten instrumenttien takia tällä mantereella lain toteutupanovirastoilla on käytössään jo kaikki mahdollinen tieto epäilyttävistä henkilöistä. Me emme todellakaan tarvitse lisää tällaisia yksityisyyttä loukkaavia ja vapauksia loukkaavia instrumentteja. Kiitos. Kollega Ungureanu. Kiitokset edustaja Ungureanu. Puolitoista minuuttia. Ja sitten Ruva Lunacek. Kiitos, olen yleisesti samaa mieltä Latfordin kanssa. Tarkistuksesta viisi. Hän ehdot, siinä ehdotetaan, että jäsenvaltiot voivat siirtää PNR-tietoja kolmansiin maihin vain jos, jos se on tällä, tämä määritelty kansainvälisessä sopimuksessa. Tällainen rajoitus on tärkeä. Tämä tarkoittaa sitä, että PNR-tietoja siirrettäisiin vain USA ja Australiaan. Olisi varmaan viisaampaa käyttää sääntöä, joka mahdollistaisi tai sallisi PNR-tietojen jakamisen tapauskohtaisesti. Totta kai, eihän tämä tarkoita sitä, että, että tietojen siirto olisi välttämätöntä tai, tai välttämättä sallittu. Se olisi vain sallittua vain niin, noin niiden kolmasien maiden osalta, jotka joissa tietosuojan taso on adekvaatti ja tietenkin myös jäsenvaltioiden suostumuksella, joiden tiedoista on kysymys. Kiitos. Bene, chiude la Lunacek. Rouva Lunacek, puolitoista minuuttia. On behalf of my group. Kiitoksia ryhmäni puolesta. Haluan todeta heti kättelyssä, että yleisesti ryhmällämme on suuria vaikeuksia, niin kuin edustaja Lakina sanoi, siitä, sen faktan suhteen, että, että onko tämä tarpeellista ja suhteellista, kun tietoja kerätään matkustajista, aivan erityisesti mitä Ruva Radford ehdotti näissä tarkistuksissa. Siinä on muutama sellainen, josta voimme suostua, että oikeuksia, että tietosuoja se koskee unionin kansalaisia, mutta myös kolmansien maiden kansalaisia. Mutta yleisesti minun ongelmani tämän sopimuksen kanssa, tämän, tämän ehdotuksen suhteen on se, että minun ryhmäni kannalta ei ole selvää, että tarvitsemmeko todellakin kaikkia näitä tietoja terrorismin vastustamiseksi. Ja ainakin yksi asia, kun puhutaan kolmansista maista, joiden, joiden kanssa yhtä ollaan yhteistyössä, vaikka, näiden, äh, vaikka sopimus on näiden kolmansien maiden kanssa, on sitä Australian kannassa on ok, entäs muut? Kuka sitten valvoo, että panevatko nämä maat täytäntöön tällaista näitä periaatteita? Tämä pelkkä sopimus ei riitä. Ja meille ihmisoikeuksien kunnioittaminen tietosuoja kansalaisten osalta on vähintään yhtä tarjoa kuin terrorismin vastustaminen. Jos katsotaan maita, jotka, jotka tukevat tätä ja ovat yhteistyössä terrorismin vastustamisessa, mutta saattaa olla sellaisia hallintoja, jotka käyttävät näitä menetelmiä seuratakseen ihmisiä, opposition väkeä näissä maissa. Olen todella hyvin varautunut ja ryhmäni ryhmälläni niin on varaumia tämän tyyppisten sopimusten suhteen. Siinä mielessä se jää nähtäväksi, mitä sitten, sitten teemme, mutta tällä hetkellä emme voi kuitenkin yleisesti tätä tukea. Grazie. Kiitokset. Tarkistusten jättöpäivä on 29. päivä. Tässä vaiheessa siirrymme seuraavaan kohtaan keskusteluun ulkoisista rahoitusvälineistä. Si, le chiedo scusa. Anteeksi. La prego di contenere la sua replica in te- Pyydän äh, teitä vastaamaan äh, lyhyesti. Meillä on täällä äh, vieraita, jotka ovat odotelleet jo parisenkymmentä minuuttia. Olkaa hyvä. Cool, so my item hasn't actually taken very long. No oikeastaan minun, tämä minun kohtani ei ole kovin kauan kauan kestänyt tässä. Vain yksi pääasia, kun puhutaan tarpeellisuudesta ja suhteellisuudesta tämän asian osalta ylipäätään. Niin kuin yritin tehdä selväksi, minä en, eh, en tässä ei ole mikään konfrontaatio Afetin suuntaan, koska, koska pääkeskustelu kuitenkin käydään, kuitenkin käydään live-valiokunnassa. Ja tässä olen, olen pyrkinyt ottamaan tämän huomioon Afetin lausunnossa – Minulla on, minä olen pitkään ollut hyvin tietoinen tästä PNR-tietojen tilasta ja, ja esimerkiksi ja kolme vuotta sitten puhuttiin profiloinnista parlamentissa. Olen hyvin kiinnostunut myös tästä tarpeellisuudesta ja suhteellisuudesta, mutta tiedän, että tästä puhutaan paljonkin Libessä Dartmouthille sanoisin, että tämä ei ole asia puhua Euroopan pidätysmääräyksestä tai Britannian liberaalidemokraateista. Minä muissa yhteyksissä kernaasti keskustelisin näistä, mutta ehkäpä teidän pitäisi lukea eh, se, mitä eh, mitä, webbisi, mitä internetissä minusta on sanottu ja mikä on Euroopan pidätysmääräyksen rooli täällä. Ja Rova Fajon puhui kustannuksista ja tämäkin on, on hyvin tärkeä asia. Se on ollut myös esillä pilussa. Siis yhtiö, lentoyhtiöiden täytyy kerätä tiedot, mutta kuka sen maksaa? No, lentoyhtiöt ovat todellakin oikeutetusti huolissaan siitä. Tämä voi olla isokin asia live valiokunnassa ähm, Varma äh, Lobes painotti tätä koko asiaa, joka liittyy PNR-tietojen perusteltuun tai legitimiteettiin. Ja ja tässä tämä, äh, tämä tuntematon epäilty äh, on aika, aika synkäntutuneen käsite, jota komissionkin teksteissä on käytetty. Olet joko äh, epäilty tai sitten tuntematon, mutta ei tuntematon epäilty. Totta kai meidän täytyy pitäytyä terrorismissa ja vakavissa rikoksissa tämän osalta, mutta epäilyni sen suhteen, minkä takia minä päätin äänestyskäyttäytymisen USA-sopimuksen suhteen. Siellä on kuitenkin erilainen tulkinta tästä tarkoituksesta tuossa sopimuksessa. Ja tämä otin esille myös viime viikolla Washingtonissa. Tämän sopimuksen tarkistaminen tulee olemaan ehdottoman tärkeä juttu, koska pelkäänpä, ettei oikein katso, että EU ja USA ovat tavallaan samoilla linjoilla tulkintessaan tuota sopimusta ja tarkistuksesta viisi, Humiliano. En nyt puhunut, en nyt puhunut tästä kolmansien maiden kanssa tehtävistä sopimuksista, tai sitten näiden kolmansien maiden pitäisi olla osa kansainvälistä yleissopimusta, niin että me olemme tavallaan saman kansainvälisen yleissopimuksen jäseniä. Mutta tämä on sellainen asia, jota en ole vielä selvittänyt. Tästä olen valmis keskustelemaan. Kiitos. Kiitos. Ja kuten sanottu, siirrymme käymään keskustelua ulkoisista rahoitusvälineistä vuosille 2014-2020. Toivotamme tervetulleeksi vieraamme. Valittelen viivettä. Meillä on ensin Euroopan ulkosuudenhallinnon globaali- ja monivälistä kysymyksistä vastaava osastonjohtaja Maria Marinaki, komission laajentumisasioiden pääosaston pääjohtaja Stefano Sannino, kehitys- ja yhteistyöpääosaston laadusta ja vaikuttavuudesta vastaavan linjan johtaja Klaus Rudisauer ja Mark Tunglai, komission ulkopolitiikan välineiden hallinnon johtaja. Kyse on ensimmäisestä ajatusten vaihdosta, jossa käsitellään Euroopan unionin ulkoisten rahoitusvälineiden käyttöä. Keskustelu on äärimmäisen tärkeä. Uudet rahoitusmahdollisuudet korostavat Euroopan unionin ulkopoliittista toimintaa ja vaikutusmahdollisuuksia vuosina 2014-2020. Kyse on paketista, jonka pyrkimyksenä on saada aikaiseksi entistä enemmän näkyvyyttä ja tehokkuutta, varsinkin Euroopan parlamentin kannalta asiaa tarkistellen. Pyydän nyt Euroopan komission ulkosuhdehallinnon edustajia selvittämään meille, minkälaisia uusia rahoitusvälineitä tulee olemaan käytössä ja millä tavoin ne eroavat tämänhetkisten rahoitusvälineiden laadusta ja toiminnasta. Selvää on, että Euroopan parlamentilla on tässä keskeinen rooli, koska se vastaa strategisista päätöksistä, jotka liittyvät rahoitusvälineiden käyttöön. Toiseksi haluaisimme myöskin tietoa siitä, miten ihmisoikeudet ja demokratian toteutuminen eh, taataan ja millä tavoin harjoitetaan yhteistyötä eh, eritoten eh, ohjelmoinnin ja välineiden käytön saralla. Ja neljänneksi haluamme myöskin tiedustella koordinaation toteuttamista kansainvälisellä tasolla jäsenmaiden välillä ja myöskin sillä tavoin, että ulkopuoliset rahoittajat otetaan lukuun. Minkälaista valvontaa harjoitetaan edunsaajamaiden piirissä ja puhumme nyt luonnollisesti ohjelmista, joita toteutetaan kyseisissä maissa – ja vielä lopuksi ei-valtiolliset tahot ja niiden rooli. Onko mahdollista ottaa tämän tyyppisiä tahoja mukaan muun muassa valvontatoimiin ja niiden toteuttamisiin, toteuttamiseen? Mitä eroja tässä kaikessa on tämänhetkisen tilanteeseen? Annan ensin esittelijöille kolmen minuutin puheenvuorot. Ensimmäisenä herra Vikenin, seuraavaksi edustaja Kugan, Pratner ja Mauro. Ensimmäisenä edustaja Vigenin kyse on tässä vaiheessa liittymistä valmistelevasta välineestä. Olkaa hyvä. Kiitos, puhun lyhyesti, koska olemme, olemme aika lailla myöhässä, mutta ihan muutama huomio näin heti alkuun IPA-välineestä. Me yleisesti pidämme hyvänä sitä seikkaa, että tämä väli, joka me e-, esitetty väline, olisi joustava ja politiikkapainotteinen ja se antaisi mahdollisuuden resurssien siirtämiselle sektorilta toiselle ja, ja se myös on ottaa huomioon kulloisenkin tilanteen, että niissä maissa, jossa tämä, tässä ottaa huomioon kunkin maan erikoispiirteet ja joka tapauksessa esittäisin muutaman kysymyksen tai ottaisin esille muutaman yksityiskohtaisemmin kysymyksen. Me olemme nyt käynnistämässä näitä keskusteluja, keskustelut ja kuulumistilaisuudet Ja ne voisivat varsin hyödyllisiä tässä vaiheessa Ensinnäkin me tiedämme, että ehdotuksessa, komission ehdotuksessa painotetaan poliittisia kriteereitä, erityisesti Länsi-Balkanilla on tiettyjä tarpeita näissä maissa, jotka liittyvät aivan erityisesti instituutioiden vahvistamiseen, oikeusvaltioon, rikollisuuden vastustamiseen, täällä on havaittu tiettyjä puutteita tietyissä maissa, mutta tämä on myös yleinen asia, joka liittyy koulutukseen, luottamuksen lisäämiseen ja niin poispäin. Nämä asiat ovat keskeinen pilari koko integraatioprosessissa. Ja tältä kannalta tarkasteltuna, millä tavalla politiikan sektorit ottavat huomioon nämä liittymis- jäsenyyskriteerit ja millä tavalla nämä erityisesti Länsi-Balkanin maiden tarpeet näkyvät tässä. Yksi asia, joka on tärkeää selvittää, on nämä, poli- nämä politiikan sektorit. Asetuksessa sanotaan, että politiikan sektorit otetaan adekvaatilla tavalla, tavalla huomioon maakohtaisissa strategioissa – Kysymys onkin siitä, mitä tämä tarkoittaa. Joissakin tapauksissa vain jotkin politiikan sektorit ovat käytettävissä, tai sitten se tarkoittaa sitä, että politiikan sektoreiden konsepti, osa niistä on käytettävissä ja taas osa on vähemmän, että komissio keskittyy tiettyihin vähemmän ja tiettyihin enemmän – ja tämä, tämä sitä asetelma vaihtuu mahdollisesti maassa toiseen. Toinen tärkeä asia on se, että, että annatte vastauksia, jotka ovat luonteeltaan yleisimpiä, yleisimpiä, jotka koskevat kaikkia välineitä, mutta, mutta erityisesti tästä liittymistä valmistelevassa välineessä, miten näette sitten parlamentin mukanaolon tässä koko kehyksessä ja sitten, sitten monivuotisessa strategiassa ja sitten maakohtaisissa strategioissa. Tämä saattaisi olla kiinnostava tietää, mikä teidän näkemyksenne on. Tämähän jatkuu tulevaisuudessa. Grazie. Kiitokset. Edustaja Kukan seuraavana ja sitten edustaja Brandner. Kiitoksia puheenjohtaja naapuruusvälineestä pari yleistä kommenttia ja sitten muutamia kysymyksiä kollegoille. Mitä tulee ENIhin, minä tuen näitä periaatteita, jotka instrumentin käyttöä ohjaavat äh, syvän demokratian rakentamisen oikeusvaltioperiaate, äh, ihmisoikeudet, ne ovat kaikki äh, täysin on e ytimessä. EU tarvitsee tätä instrumenttia, joka on tehokas ja vastaa naapurimaissa tapahtuvaan kehitykseen. Tämän pitää olla politiikkolähtöistä ja siinä täytyy olla uudistushalu. Ja siksi minun mielestäni ajatus siitä, että EUn tuen taso sopeutetaan siihen, miten kyseinen maa edistyy, on hyvä idea. Muutama kysymys meidän vieraillemme. Ensinnäkin enemmän enemmällä periaatteen soveltaminen. Miten te näette tämän periaatteen soveltamisen käytännössä. Voisitteko vastata siihen vähän täsmällisemmin, millaisia indikaattoreita ja millaisia monitorointimekanismeja on? Millaisia kannustimia voitaisiin käyttää, kun puhutaan tästä enemmän enemmällä periaatteisiin? Mitä? Uh, could our guest elaborate more on the... Sitten edistyksen vertaisarviointi, jotta pystytään arvioimaan sitä, miten naapurimaat edistyvät. Sitten uh, jollekin maalle annettavien rahojen uh, joustava käyttö. Jos esimerkiksi ihmisoikeuksien kunnioittaminen on heikkoa ja perusoikeuksien on heikkoa. Entä sitten kansalaisjärjestöjen rooli? Sitten ehdollisuus ENIssä on ehdonalais, ehdo, ehdollisuuksia sekä positiivisia että negatiivisia ehdollisuuksia, jotka liittyvät kyseisen maan edistykseen. Voisitteko antaa esimerkkejä myönteisestä ehdollisuudesta ja miten näette sen että kielteistä edullisuutta sovellettaisiin entistä voimakkaammin, eli sitä vahvistettaisiin. Tämä, tätä ei useinkaan ole naapuruuspolitiikoissa käytetty. Ja viimeinen kysymykseni. Euroopan parlamentti on puhunut poliittisten prioriteettien esiin Miten te näette tämän käytännössä? Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Brandner kolme minuuttia. Yes, sorry, the mic. Anteeksi, mikki ei tuolla toiminut. Niin kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin nopeasti puhua kolmesta asiasta, rakenteesta, tavoitteista ja parlamentin oikeuksista tässä vakausvälineessä. Kiitän siitä, että tätä välinettä on upgradeattu omaksi artiklaksi ja, ja nyt tähän liittymistä on rauhanrakentamiskumppanuus ja niin ikään kaiken kaikkiaan se on hyvä, että komissio käyttää 65 prosenttia koko, koko budjetista tähän pitkään lyhyen aikavälin reagointiin. Ja se olisi hyvä olla 70 prosenttia, koska katson, että Eh, koska meidän pitäisi pystyä vastaamaan välittömästi tällaisiin nopeasti syntyviin kriiseihin. Ja tähän voitaisiin lisää, lisätä prosenttiosuuksia artiklasta 4 ja 5, esimerkiksi 15 tai 10 prosenttia näissä kohdissa. Toiseksi tästä tavoitteesta tai soveltamisalasta on monia politiikan sektoreita, jotka on mainittu tässä kolmessa artiklassa, erityisesti liitteessä, mutta katson, että on muutama asia, jota haluaisin painottaa ja vaihtaa niiden paikkaa, Vaihdettaisiin sitä linkkiä järjestäytymisen rikollisuuteen ja siihen, että miten ihmisoikeuksia kunnioitetaan näissä toimissa. Toisekseen on kysymys kansallis- luonnonkatastrofeista ja me tarvitsemme selkeämpää määritelmää tähän kansallisiin katastrofeihin. katastrofeihin. Sitä voidaan vain käyttää, jos, jos katastrofeet vaikuttavat turvallisuustilanteeseen – ja silloin tämän välineen pitäisi pystyä puuttumaan näihin katastrofitilanteisiin, eikä pelkästään sen taloudellisiin puoleen. Siihen voimme käyttää ekovälinettä ja muita välineitä. Ja sitten parlamentin mukanaolo. Suuri kysymysmerkki, niin kuin muissakin välineissä, liittyy tähän. Mikä on tismalleen meidän oikeutemme sitten esittää varaumia? Ja tässä olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat pyytäneet tähän tällaista pitkää valmistelujaksoa. Meidän pitää vahvistaa myös parlamentin oikeuksia, kun puhutaan lyhyen aikavälin toimista. Kiitos. Grazie. Ehm. Kiitokset. Ja kumppanuusvälineestä kolme minuuttia, Maria Mauro. Kiitos puheenjohtaja. Kolme lyhyttä kysymystä, jotka osoitan vierailemme täsmällisesti toivon, että myöskin muihin vastauksiin, kysymyksiin saadaan äh, <clears throat> vastaukset. Viime viikolla Euroopan äh, parlamentin äh, ulkoasian valiokunnan keskustelussa Rova Aston puhui kumppanuusvälineestä ja hän totesi, että sillä tulee olemaan keskeinen merkitys Euroopan unionin strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Minkälaisia mahdollisuuksia kumppanuusvälineillä on, jotta välinettä voitaisiin nimenomaan Euroopan unionin ulkoisessa toiminnassa käyttää tehokkaasti hyväksi. Tämä oli tai Margelle. Sitten Rudi Schauserille. Onko kumppanuusväline tarkoitettu kaikille eh, niille kohteille, maille, joilla on merkittävät suhteet Euroopan unionin eh, kanssa. Millä tavoin ja missä aika rajoissa eh, tätä asiaa aiotaan toteuttaa suhteessa kehitysvälineeseen, jota on käytetty muun muassa latinalaisen Amerikan maiden kanssa – ja sitten vielä äh, Maria Marinakille kolmas kysymys. Missä määrin ja millä tavoin kumppanuusvälinettä äh, tullaan käyttämään äh, Euroopan unionin nopean toiminnan joukkojen toiminnan rahoittamiseen? Minkälaisia ennusteita voidaan esittää ja voidaanko tämän rahoituksen avulla toteuttaa nopean toiminnan joukkojen toimintaa? Sitten on todettava, että edustaja Rastroff on poissa. Ja kysymys liittyi ydinturvallisuusseikkoihin. Nyt esitän hänen puolestaan kysymykset. Onko olemassa delegoituja säädöksiä tämän asian osalta? Ja minkälaisia tuloksia viime sovitteluneuvottelusta saatiin tämän asian suhteen? Sitten keskeisistä kysymyksistä vielä joustavuusulottuvuuteen liittyen. Millä tavoin äh, ulkosuudenhallinto aikoo käytännössä toteuttaa muun muassa vakausvälineen käytön? Ja vielä viimeinen kysymys. Ihmisoikeus- ja demokratisoimisväline, joiden tarkoituksena on luonnollisesti parantaa ihmisoikeustilannetta. Miten tämä tullaan käytännössä toteuttamaan? Tässä vielä kysymykset, jotka esitin edustaja Lamsdorfin puolesta. Ja nyt antaisin 5-6 minuuttia kullekin vieraallemme vastaus puheenvuoroa varten. Ensinnä rouva Maria Marinaki, olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Thank you for the... Kiitoksia mahdollisuudesta, että voin kollegojeni kanssa olla täällä tänään. Tällainen dialogi toivottavasti vie meitä eteenpäin yhteisesti tässä harjoituksessa, joka on monivuotinen osa monivuotista taloudellista äh, kehysvälinettä, joka toivottavasti antaa sitten huomattavaa taloudellista tukea meidän projekteille tänä tulevina seitsemänä vuotena. Meidän kannaltamme todellakin me katsomme, että on ehdottoman tärkeää, että me otamme huomioon Euroopan parlamentin näkemykset ja meistä ne täällä tehtävät kommentit ja huomenna huomen myöhemmin tulevat yksityiskohtaiset kommentit ovat todellakin tärkeitä. Mitä tulee näihin spesifiin välineisiin, nyt viittaan, no kollegani varmasti antavat että kaikki oleelliset tiedot. Meidän kannaltamme tämä ulkosuhdehallinto muodostaa oleellisen osan komissiota. Me yhteisesti kehitämme ja selvitämme kaikkia optioita ja ratkaisu, ratkaisumalleja, mitkä täytyy löytää. Ja tässä tukeudumme teidän, opas, teidän poliittisen opastukseen. Me katsomme, että tämä paketti, joka on saatu sidottua, heijastelee seuraavan monivuotisen äh, talous, äh, talo, äh, talouskehyksen prioriteetteja, niin kuin ne on esitetty komission ja korkean edustajan globaali Eurooppa-julistuksessa ja niissä näkyvät nykyiset poliittiset realiteetit niiden välineiden joukossa, jotka ovat todellakin uusia elementtejä, joita ei ole vielä käsitelty aikaisemmin, aikaisempina seitsemän vuoden jaksoina, on tämä kumppanuusväline. Ja tämä kumppanuusväline tuo todellakin uuden elementin näkyviin. Ymmärrämme, että korkea äh, ulkopolitiikan edustajan varapuheenjohtaja Kathy Ashton oli muutama päivä sitten täällä valiokunnassa ja hän kertoi siitä lisäarvosta, että meillä on tällainen väline, joka, äh, jossa strategiset arvot ja prioriteetit EU-tasolla otetaan esiin vähän toisella tavalla kuin te perinteisesti on esitetty. Totta kai me ö, äh, painotamme sitä, että saadaan köyhyys kitkettyä pois ja autetaan koko maailman maita kehittymään. Tämä tietenkin tukeutuu Euroopan parlamentin jäsenten opastuksiin ja viisauteen, jotta saadaan tämä teksti finalisoitua. Tässä on sellaisia elementtejä, jotka ottavat mukaan nyt uusia yhteistyön alueita, joissa me katsomme, että todellakin eh, se huolimatta siitä, että, että kaiken kaikkiaan tämä paketti on kohtuullisen vaatimaton, niin siitä huolimatta se antaa tarvittavan foorumin poliittisia aloitteita varten niin, että voisimme edistää strategista suunnittelua, strategista politiikkaa keskeisten toimijoiden kanssa Euroopan unionin politiikan kannalta – jotka, joka ei ollut asianlaita aikaisemmin, koska meillä ei ollut välineitä siihen. Tässä mielessä me katsomme, että tämä on luonteeltaan täydentävä ja se, siinä, se liittyy juohevasti muihin välineisiin, muihin välineisiin, mitä taas tulee välineeseen, joilla edistetään demokratiaa ja ihmisoikeuksia – Tämä on hyvä, tämän osoittautunut menestykselliseksi kokemukseksi. Kaikkialla me katsomme, että me emme saa tehdä, lähteä hääräämään jotain uutta, uutta sellaisilla aloilla, joissa on toimittu aikaisemmin menestyksellä, eikä ole syytä muuttaa vaan muuttamisen takia, koska silloin se saattaa olla, olla, jopa, olla jopa haitallista, koska meidän on tarkoitus edistää keskeisiä arvoja, jotka ovat osa Euroopan unionin politiikkaa, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin. Olemme hyvin tyytyväisiä, että, että hallitukset ovat nyt siinä asemassa, joka niille kuuluu, sellaisilla alueilla, jossa, jossa monet euro, jossa me voimme itse hyötyä omista opetuksistamme tai omista historiastamme, ja me täytyy näkyä siinä, miten ihmisoikeusdialogia edistetään ja miten edistetään hyvää hallintoa la- asian laajemmassa yhteydessä enemmällä enemmän tai äh, enemmän enemmällä. Ja me katsomme, että nämä elementit, jotka, jotka myötävaikuttavat tähän sisäiseen työskentelyyn kussakin, kullakin hallituksen tasolla sen oman ihmisoikeus- ja demokratia-arvion eteenpäivimiseksi, sekin olisi tällainen tervetullut elementti. Ja minun, minun äh, kannaltani tämä enemmän enemmällä politiikka on sellainen, joka kattaa kaikki elementit, joista me katsomme, että pitäisi saada että näiden valtioiden ponnistelut täytyy adekvaatilla tavalla ottaa huomioon, riippumatta siitä, onko siinä onnistuttu vai ei. Mutta mehän voimme tältä pohjalta sitten lisätä markkinaosuuksia, meidän voimme lisätä allokointiamme, me voimme lisätä tiivimpää yhteistyötä. Enkä halua ottaa, käyttää tässä enemmän aikaa ja olen valmis sitten palaamaan tähän asiaan myöhemmin kollegoideni jälkeen. Stefano San... Kiitokset ja seuraavana Stefano Sannino. Grazie Presidente. E gra... Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset niin ikään herra Vigenille hänen esittämistä kommenteista kysymyksistä. Hän korosti tiettyjä innovatiivisia puolia liittymistä valmistelevassa välineessä. Yeah, uh, Mr. Vigenin has put to us um, ähm, um, ähm, as far niin siinä mielessä kuin fokusoidaan poliittisiin kriteereihin, erityisesti oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvillä alueilla ja siihen liittyvissä kysymyksissä. Tämä on todellakin yksi tämän IPAn keskeisistä rooleista uudessa säännöstelyssä luvuissa 23 ja 24, joissa puhutaan perusoikeuksista, oikeudesta, vapaudesta ja perusturvallisuudesta. Meidän tulisi aloittaa neuvottelut ja ottaa yhteyttä ehdokasmaiden ja potentiaalisten ehdokasmaiden kanssa jo ennen kuin varsinaiset liittymisneuvottelut aloitetaan. Tämän ensimmäisen politiikka-alueen keskeinen, keskeinen tavoite Länsi-Balkanilla on ehdottomasti se, että tätä laajennetaan myös koko alueeseen. IPA 1 heikkouksista olemme identifioineet nimenomaan sen, että e, instituutioiden rakentamista on tuettu e, ja nimenomaan e, näiden silloin nämä tuet eivät ole ehkä riittävän laajaan oikeusvaltioperiaatekontekstiin ole päätyneet. Me haluamme todella varmistaa sen, että tämä on tarpeeksi keskeisellä sijalla ja meidän täytyy varmistaa, että apu myös todella tukee tätä prosenttia. Mitä tulee... Yeah, um, we have tried and se, mitä me olemme yrittäneet tässä toisessa politiikka-aihealueessa, me olemme yrittäneet ylittää rajat eri instrumentin eri komponenttien välillä voita, voidaksemme saada aikaan lisää joustavuutta. Me haluamme varmistua siitä, että me emme ainoastaan ö, Eh, noudata jonkinlaista yhden koon periaatetta, jossa se yksi sama asia sopii kaikkiin lähestymistapoihin, vaan meidän pitäisi ottaa huomioon jokaisen maan erityistarpeet, erityiskapasiteetit ja myös sen, missä vaiheessa neuvotteluprosessia tämä maa parhaillaan on. Siksi voimme saada aikaan juuri sopivan sekoituksen erityistarpeita huomioon, erityistarpeet huomioon ottaen kussakin maassa – Toinen keskeinen elementti on se, että me yritämme päästä pois siitä, että liian aikaisin ikään kuin korvamerkitään nämä tietyt apumäärärahat, vaan haluamme pohtia erilaisia strategioita eri maiden kohdalla Länsi-Palkanilla. Eli yritämme sekoittaa eri politiikkoja juuri jälleenkin näitä erityistarpeita silmällä pitäen. On aivan selvää, että esimerkiksi sellainen maa, joka vasta aloittaa liittymisneuvotteluja, kuten toivottavasti Montenegro ensi kesäkuussa. Sillä on erilaiset tarpeet kuin maalla, jonka kanssa parhaillaan aloitetaan ylimalkaan. Kosovon kaltainen maa, jossa aloitetaan soveltuvuustarkastelut. Mitä tulee Euroopan parlamentin rooliin, tätä pitää, sitä pitää tarkastella laajemmassa kontekstissa, niin että komissiokin on, on mukana, muutkin horisontaaliset kysymykset ulkoisisten rahoitusvälineiden suhteen. IPAan haluaisin sanoa sen, että uuden komitologiasäännöstön perusteella Euroopan parlamentti tulee saamaan kaikki asiakirjan luonnokset samaan aikaan kuin ne lähetetään IPA-komitean jäsenille. Se, mitä voin tässä vaiheessa iloisin mielin lisätä, varsinkin kun ajatellaan, kuinka tiiviit komission ja parlamentin suhteet ovat, oikeus, oikeudellisten puitteiden ylikin. Me olemme valmiita aloittamaan säännöllisen ajatusten vaihdon sen varmistamiseksi, että Euroopan parlamenttilla on mukava olo eh, ja se voi mielihyvin hyväksyä meidän tekemämme päätökset, mutta oletan, että tämäkin elementti pitää nähdä laajemmassa kontekstissa, joten en vielä tässä vaiheessa menisi tässä asiassa li- lähe- konkreettisemmalle tasolle. Kiitoksia. Kiitoksia ja kiitos myös siitä, että piditte kiinni puheajasta. Seuraavaksi Rudishaiser, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos mahdollisuudesta päästä keskustelemaan teidän kanssa. Ja jos lähdetään luonnehtimaan tätä äh, pakettia neljällä lauseella, tässä kuitenkin vastattaisiin samalla esitettyihin kysymyksiin. Onkin sitä siis tärkeää ymmärtää tämän paketin luonne. Ensinnäkin tämä todellakin paketti, sitä on valmisteltu kaikki, komission kaikissa yksiköissä ja myös Euroopan ulkosuudenhallinnossa hallinnossa, ja se on sellainen komissiolle esitetty. Tämä tarkoittaa sitä, että välineet on, on on hienosäädetty to- suhteessa toisiinsa niin, että päällekkäisyyttä ei ole ja saataisiin aikaan paras mahdollinen työ, työnjako asioissa joita, tai työssä, mitä käytetään näissä välineissä. Tähän palaan sitten vielä myöhemminkin. On tärkeää myös tietää, että on myös tärkeää elementti, jolla yksinkertaistetaan säädösten täytäntöönpannoa ja tämä on tärkeää, varsinkin kun puhutaan tietyistä asioista, joita valiokunnan jäsenet tässä jo tiedustelivat. Seuraava asia on se, että tämä paketti heijastelee hyvin, hyvin, hyvin äh, Lissabonin sopimusta. Siksi arkkitehtuuria ei ole modifioitu, koska jo kukin väline äh, vastaa tiettyä politiikan sektoria, joka on äh, otettu esille Lissabonin sopimuksessa. Tämä on se peruslogiikka tässä koko paketissa. Ne muutokset, joita me olemme tehneet välineiden sisällä, koska ainoa muutos arkkitehtuurilla koskee kumppanuuspolitiikkaa, mutta näiden välineiden sisällä tehdyt muutokset liittyvät siihen, että komissio on pyrkinyt yksinkertaistukseen ja samalla lisäämään tehokkuutta kunkin välineen täytäntöönpanossa ja kollegani ovat jo viitanneet eräisiin välineihin, äh, välineisiin ja hyvin tärkeä näkökohta on myös se, että tämä sektori ja tämä, nämä sektorit ja, ja tämä paketti on, ovat, nämä ovat niitä harvoja aloja, joissa komissio on ehdottanut huomattavaa lisäystä rahoituksessa. Tämä tarkoittaa selvää prioriteettia äh, ulkosuudenhallinnossa. Tämä on tärkeää ymmärtää tämän paketin ymmärtämisen kannalta. Sitten muutama sananen niin eräistä kysymyksistä, joita on esitetty jossaan ensinnäkin ottaa tämän spesifin kysymyksen, jonka herra kukaan esitti. Tässä jälleen minun uskon, että on tärkeää että tarkastella tätä pakettina, koska mitä hän kysyi naapurusvälineestä, on oikeastaan osa kaikkia välineitä. Siis sitten kansalaisyhteiskunnan mukana olo, joustavuus allokoineissa, että enemmän enemmällä tai vähempää vähemmällä ja, ja sitten parlamentin mukanaolo. Kaikki on, on otettu huomioon samalla tavalla kaikissa välineissä joka varmistaa sen, että me saamme parempaa johdonmukaisuutta ulkosuudenhallinnossa, koska hyvin usein me pyrimme käyttämään eri välineitä samaan aikaan, joka on joskus hyvin, hyvästäkin syystä. Siksi onkin tärkeää huomata, että, että tällaiset joustavuusasiat e, ja Tämä on otettu huomioon kaikissa äh, välineissä yhtenä mahdollisuutena ja sitä voidaan panna täytäntöön esimerkiksi olemalla annakoimatta kaikkia äh, varoja etukäteen. Ja näin ollen meillä on varauksia käytöksessä, joilla voidaan sitten äh, reagoida mahdollisiin muutoksiin. Ja tämä on hyvin tärkeää. Tämä on sellainen oppi, jolla me saaneet aikaisemmista kokemuksista. Ja tämä on ollut aikaisemmin käytössä vain kehitysrahastossa. Näin ollen tämä on, mahdollisuus on tuotu kehitysrahastosta kaikkiin muihin välineisiin. Specific questions of... Kaikki nämä erityiset kysymykset, joita herra Mou esitti, kyllä meidän pitää olla selvillä tästä, että tämä, tässä ei kuitenkaan kajota kumppanuusvälineeseen ja, ja tota, vaikuteta muihin välineisiin haitallisella tavalla erityisesti kun puhuttaisiin Latinalaisesta Amerikasta, me olemme ehdottamassa tiettyjä Latinalaisen Amerikan maita ja uuden tyyppistä yhteistyötä tässä, uuden tyyppiseen yhdistyöhön tässä tähdetään. Kumppanuusväline on silloin aivan erityinen etu siinä, että se, että toimet eivät ole välttämättä osa virallista kehitysapua, silloin tätä voidaan käyttää siihen, että voidaan, voidaan lisätä näitä yhteistyömahdollisuuden, yhteistyömahdollisuuksia. Sitten delegoidut säädökset ja demokratian väline, tämä täytyy nähdä tässä yleisessä kontekstissa me ehdotamme delegoituja säädöksiä silloin, kun me näemme, että, että tämän välineen täytäntöönpano aikana saattaa tapahtua muutoksia prioriteeteissa tai konsepteissa. Siksi me voisimme modifioida näitä välineitä delegoidulla säädöksillä ja tätä voitaisiin käyttää erityisesti kehitysyhteistyövälineissä. Demokratiaväline, se sen tarkoitus on reagoida lyhyen aikavälin prioriteetteihin. Me emme aio modifioimaan näitä välineitä sen olemassaolon aikana. Mutta muiden välineiden kohdalla olemme hyvinkin ennakoineet tämän mahdollisuuden. Ja lopuksi kysymyksestä, joka liittyi Errol Lansdorfin esittämään kysymykseen. Meidän pitäisi olla selvää se, että demokratisointi on kaikkien välineiden etujen mukaista. Se ei ole, ei ole pelkästään demokratiavälineen asia. Se olisi harmi, jos näin olisi, koska meillä on paljon enemmän tehtävää IPassa, naapuruusvälineessä ja kehitys- ja demokrati, demokratiavälineissä näin ollen demokratian tästä syystä on keskittynyt enemmänkin ihmisoikeuksiin ja vaalijärjestelmiin, koska muut välineet voivat tehdä myös paljon demokratian eteen. tässä vaiheessa tähän kiitokset. Thank you. Mr. Marg. Kiitos. Marg. I would like to answer for... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensin vastata äh, Rova Brandnerin kysymykseen, joka liittyy vakautusvälineeseen. Ja kiittäisin myös siitä tuesta, jota hän antoi äh, useimpiin niihin parannuselementteihin, joita vakautusvälineeseen olemme esittäneet. On aivan totta, että se, mihin me pyrimme, on sen varmistaminen, että saadaan lisää joustavuutta, mutta myös toimintanopeutta lyhyen aikavälin lyhyen aikavälin elementteihin, mutta totta on sekin, että me olemme halunneet ennen kaikkea varmistaa sen, että parannamme niin kutsuttua pitkän aikavälin kapasiteettia, jotta voimme tehostaa rauhanrakentamis- ja konfliktien ehkäisyelementtejä tässä instrumentissa. Haluaisin lisätä vielä, että mitä tulee hänen esittämiinsä ehdotuksiin siitä, että tämänhetkisestä so- välineen soveltamis- soveltamisalasta pitäisi ottaa luonnonkatastrofit tai ihmisen aiheuttavat katastrofit pois. Me päinvastoin olemme sitä mieltä, että tämä soveltamisala pitäisi säilyttää entisellään. Syy on se, että ekoväline – voi tulla mukaan puolueettomana vastauksena tällaisiin luonnonkatastrofeihin tai ihmisen aiheuttamiin katastrofeihin, mutta se mitä se ei pysty on perus ähm, syihin puuttuminen, ja tämä liittyy näihin poliittisiin elementteihin. Vakautusväline sen sijaan on hyvin tehokas näissä. Äh, Vakautusväline käsittääkseni voi myös tuoda äh, äh, tai kuroa umpeen kuolun ähm, rehabilitaation ja muiden elementtien välillä. Eli jos me haluamme vahvistaa pitkän tähtäimen lähestymistapaa, niin soveltamisella pitäisi säilyttää entisellään. Herra Mauron kysymys, hän kysyi, mitä elementtejä voitaisiin vahvistaa lisää kumppanuusvälineessä, jotta se olisi politiikkalähtöisempää. Me uskomme, että tämänhetkinen ehdotus edustaa hyvää tasapainoa eri päämäärien välillä, joiden tarkoituksena on panna täytäntöön erityisesti kansainvälistä dimensiota, erityisesti Eurooppa 2020 ulottuvuutta ja globaaleja haasteita, erityisesti eri politiikkojen välisenä dialogina kuten myös ilmastonvaihdon, ympäristö- ja energiahaasteisiin vastaamisen kannalta. Mitä sitten tulee markkinapääsy, eh, uusien yritysten eh, liiketoimintamahdollisuudet. Tämäkin on tärkeä elementti, joka täytyy pitää yllä, mutta se ei ole se kaikkein keskeisin, vaan äsken mainitsemani, aikaisemmin mainitsemani elementti on se ydinelementti. Sitten viimeinen kysymys, joka liittyy Euroopan unionin näkyvyyden parantamiseen eh, koulutus- ja akateemisessa yhteistyössä. Eh, tämä on vasta numero kolme. Eli me eh, pähkinänkuoressa olemme sitä mieltä, että tämä ehdotus on hyvin tasapainoinen. Kumppanuusvälineen tärkein tavoite on se, että se on instrumentti, jollaista meillä ei vielä ole ollut ja jota meidän täytyy kehittää. Eh, Gomes. Rova Gomes, kaksi minuuttia. Thanks to all the, the... Kiitoksia komission edustajille, ulkosuuden hallinnon edustajille näistä tiedoista. Minä, eh, miksi meillä ei ole yhteistä kieltä näissä välineissä? Miksi meillä ei ole yhteistä täytäntöpano järjestelmää ja yhteisiä sääntöjä. Meidän pitäisi tähdätä siihen, että harmonoitaisiin mahdollisimman paljon näitä. Totta kai on tietenkin erikoispiirteitä, erikoistilanteita ja näistä neuvotellaan erikseen, mutta minusta meidän pitäisi pitää tämä pakettina, niin kuin täällä tuli sanottua. Meidän pitäisi myös harmonoida sitä, mitä voidaan harmonoida ja mitä pitäisi harmonoida. Ja yksi asia, joka pitäisi harmonoida, on se, mikä on, mikä on Euroopan parlamentin institutionaalinen rooli. Parlamentilla täytyy olla rooli tässä ohjelmoinnissa ja, ja täytäntöönpanossa. Ja kysymys delegoidusta säädöksistä on hyvin tärkeä kysymys ja sen pitäisi, se pitäisi olla tällainen kultainen sääntö, jota näissä ihmisoikeusasioissa – Ja tässä parlamentin seuranta on äärimmäisen tärkeä asia. Ja delegoiduissa säännöksissä voidaan todellakin ottaa enemmän huomioon parlamentin rooli, ei pelkästään ohjelmoinnissa, vaan myös konsultointivaiheessa, että se pitäisi ottaa huomioon. Minä uskon niin ikään, että meidän täytyy tehdä tätä enemmän enemmällä. Tämä Tästä pitäisi saada enemmän kuin tunnus, se pitäisi olla, tai se, se pitäisi, enemmän kuin motta, se pitäisi olla todellisuutta. Se liittyy ehdollisuuteen ja siihen, että meidän pitää erottaa toisistaan esimerkiksi hallitukset, jotka eivät ole yhteistyössä, jotka eivät siirry kohti demokratia- ja ihmisoikeuksia. Ja siellähän ei ole kysymys siitä, että pysäytetään rahojen kanavointi, vaan että ne pitää kanavoida niihin maihin, jotka kaistelevat demokratiaa, ihmisoikeuksia ja kansalaisyhteiskunnan puolesta ja niin poispäin. Ja sanoisinkin, että budjetti, tämä budjettijärjestelmä on se aika kielteinen siinä mielessä minusta ja ristiriitainen tämä enemmän enemmällä periaatteen kanssa. Ja DCI-instrumentti, väline kiinnostaa minua kovasti. Täällä on puhuttu tästä jo, se on DCI-väline, tarvitsee tukea. Ja entä sitten EDF? Entä DCI-väline on koska kaikkia niitä maita, jotka eivät ole ää, niin kuin tämän kehitysavun piirissä tai, tai köyhyyden kitkemisohjelmien piirissä. Ja mehän emme, meidän siis EDF on edelleen, pitäisi sitä budjetoida, EDF, se, sehän tähän budjetoidaan, eikö niin, vai pitää, sehän pitäisi olla demokraattisessa valmennassa. Miksi me emme, TCI ja muut välineet, niitä ei käytetä niiden maiden kattamisiin, joihin meillä on vissi kumppanuussuhde suhde Um, Lopuksi kysyisin vielä, mikä tämä, ää, mikä on mahdollisuus sen suhteen, että delegoidut säädökset demokratia- ja ihmisoikeusvälineessä, että ne voitaisiin tehdä niin, että miten tämä, miten tämä tässä puhuttiin komiteasta, joka huolehtii demokratia- ja ihmisoikeusvälineistä. Mikä se oikein on? Eikä Madlener, prego. Edustaja Madlener. Ja, dank wel, voorzitter. Ehm, Kiitos, puheenjohtaja. Ehkä voin puhua pari minuuttia enemmän, niin kuin minua edeltävätkin puhujat. No, puhun, pyrin kuitenkin puhumaan nopeasti ja lyhyesti. Olen tutustunut ohjelmointijärjestelmään, joka ei minua suuresti mieluta. Nimittäin siinä viitataan miljardeihin, joita Euroopan komissio haluaisi käyttää, kun toisaalta taas olemme säästämässä Euroopan unionin varoja. Nyt haluaisinkin kysyä sekä komission edustajalta että esittelijältä, mistä tämä raha löytyisi tätä rahaa ei ole sinänsä ohja, olemassa. Se, että tehdään suunnitelmia ja ohjelmia ja samaan aikaan varoja ei ole olemassa, mielestäni tämä on mahdoton yhtälö. Siis kysymys kuuluu, mistä varaton määrä ottaa ja millä tavoin voidaan taata se, että rahoitus kaikille ohjelmille myöskin löytyy. Kahdeksan jäsenmaata on lähettänyt kirjeen komissiolle Italia, Ranska, Itävalta, Alankomaat ja muut maat ovat peräänkuuluttaneet säästötoimia, entistä kireämpää hallinnointia, koska taloudellinen tilanne esimerkiksi Alankomaissa on todella huonolla tolalla. Meidän on säästettävä ainakin kaksi miljardia, joten Rahaa tätä kautta tulisi käyttöä entistä vähemmän eikä suinkaan enemmän, joten mielestäni on täysin abstraktia ylilyönti suorastaan esittää tällaisia ohjelmia, jos ei rahoituskaan kerran ole vielä järjestyksessä. Ja jos rahat, varat saadaan, niitä on käytettävä ulkorajojen valvonnan rahoittamiseen, koska – kolmansien maiden kansalaiset eh, ovat eh, <clears throat> käyttämässä loppuun varojamme esimerkiksi sosiaali, sosiaalikysymysten saralla. Samaten islamiuskonnosta jatkuvasti päätään. Niin, niin puheenjohtaja. Miksi te äsken sitten eh, muita keskeyttänyt ja nyt keskeytätte minut? Lei ha ragione. Olette oikeassa. Mitä aikarajoihin tulee, nimittäin olisi toivottavaa, että kaikki puhuisivat puheaikojen puitteissa. Rova Komessa enemmän puheaikaa, koska hän on esittelijä. Tämä oli se syy, miksi annamme hänelle muutaman minuutin lisäaikaa. Toivoisin kuitenkin, että jatkossa Rova Gomez pitäytyisi aikarajoissa. Sitten Rova Jaakonsaari. Kiitoksia puheenjohtaja. Rouva Maria Damanaki aloitti minusta puheenvuorossa erittäin hyvin sanomalla, että, että tässä ei kajota asioihin, jotka toimii hyvin, ja se on tärkeä lähtökohta. Niin kuin sekin on tärkeä lähtökohta, että koko tämän projektin idea on edistää Euroopan unionin arvoja ja Euroopan unionin ideaa. Ja uskon, että esimerkiksi tämä analyysi, joka tässä komission tiedonannossa niin on erittäin syvällinen ja hyvä. Haluaisin yhteen asian, joka minua vähän pelottaa, kiinnittää huomiota siitä, että yksi näistä erittäin hyvistä välineistä on ollut pohjoisen ulottuvuuden idea. Se on ollut erittäin konkreettinen, se on ottanut Itämereä. Siellä on saatu vähällä paljon aikaan. Ja nyt minun pelkoni on, että kun tämä pohjoinen ulottuvuusrahoitus siirtyisi kumppanuusinstrumentti, partnership-instrument pois tästä ENI-rahoituksesta, niin tämä minun pelkoni on se, että enää ei riitä rahoja tähän pohjoisen ulottuvuuteen, joka on yksi toimivimpia ajatuksia ollut EU-Venäjä yhteistyöalueella, esimerkiksi <clears throat> Itämeren ympäristön suojelun parantamiseksi. Ja nyt tällä hetkellä logistiikka, kuljetuskumppanuus on saamassa erittäin paljon kannatusta lähinnä tämän arktisen ulottuvuuden takia, niin onko minun pelkoni turha, että pohjoisen ulottuvuuden rahoitus ei tule riittämään? Kiitoksia. Grazie. Kiitos. Kiitos myöskin siitä, että pitäydytte aikarajoissa. Ja samaa toivon myöskin seuraavalta puhujalta edustaja Katsin. I will speak on behalf of my... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun oman poliittisen ryhmäni nimissä ja haluan sanoa jotain tästä IPAsta liittymistä valmistelevasta välineestä. Kun oma maani oli loppusuoralla liittymisprosessissa. Monet eivät olleet kuulleet koko ohjelmaa. Paikallisesti rakennettiin tästä tuli varsinainen tavaramerkki, jota mainostettiin, kun oli saatu jotain aikaiseksi. Nyt kun puhun kuitenkin länsibalkanilaisille kumppaneille tästä, niin he puhuvat kuitenkin siitä, että esimerkiksi Kiinan rahoittamilla toimilla on suurempi näkyvyys kuin EUn rahoittamilla toimilla. Monet eh, Kiinan rahoittamat hankkeet ovat infrastruktuurin kannalta vähemmän tärkeitä kuin EUn rahoittavat hankkeet. Eli liittymistä valmistellaan välineen uudistuksessa. Meidän täytyy parata sen näkyvyyttä, EUn rahoituksen näkyvyyttä ja itse liittymisprosessin näkyvyyttä. Ja jokapäiväisen kansalaisten arkielämän parantamisesta liittymismaissa. IPAn rahoituksen täytyisi tuoda elämänlaatua kohentavia muutoksia, työolosuhteita kohentavia muutoksia. Sen pitäisi tehdä se sillä tavoin, että EU-brändi eh, e näkyisi koko prosessin ajan ja jokaisella osa-alueella. Yhtä, samaan aikaan on hyvin tärkeää liittää tämä rahoitus päämäärien ja tavoitteiden täytäntöönpanoon Useinhan käy niin, että parannuksia tulee, mutta vain paperilla, ei kuitenkaan todellisessa elämässä. Perfetto. Hyvä. Sitten Thank you very, thank you very much. Kiitoksia, hyvät kollegat. Varjoesittele, EPP-varjoesittelijänä tässä välineessä haluan kiittää komission edustajia, ulkosuhdehallinnon edustajia heidän hyvistä puheenvuoroistaan tässä keskustelussa nyt kun IPA-ehdotus on tehty, olen katsonut, että meidän pitäisi keskittyä kolmeen pääasiaan. Ensinnäkin me tarvitsemme selvennämään selvyyttä näiden tavoitteiden linkittämisessä välineeseen ja indikaattoreita. Kun menestyksen mittaamisen toiseksi on tällaisen selkeän linkin edunsaajien saavuttamassa edustaja eteenpäin menossa. Kolmanneksi täytyy varmistaa johdonmukaisuus, ei pelkästään IPAN tasolla, mutta myös IPAN ja yhteisen täydentävän asetuksen ja rahoitusasetuksen välillä. Mutta lopuksi minusta on hyvä, että komission edustajat ja ulkosuhdehallinnon edustajat, niiden pitäisi kommentoida seuraavia asioita. Ensinnäkin mahdollinen tällaisen suoritusvarauksen luominen, joka voisi sitten lisätä rahoitusallokointeja ja millä tavalla te teette eron hyvän ja suorituskyvyn ja huonon suorituskyvyn välillä. Kolmanneksi voitteko te pohtia eh, korvamerkintä, korvamerkittyjä rahoja, jos ne, se suhteutetaan prosenttiosuuksina eikä, eikä niinkään nimellisarvon mukaisesti. Ja lopuksi, käyttäisittekö, käyttäisittekö muitakin indikaattoreita kuin pelkästään nimellisarvoisia allokointeja, jotta voitaisiin myös hahmottaa tämän maan talouden kokonaisuus. Siinä otetaan huomioon muuttunut rahoitus, kunkin välinen osalla vakiohinnoilla, niin kuinka paljon tämä tulee, on, tulee kasvamaan vuonna 2020 ja, ja mukana olevien maiden lukumäärä ja rahoituksen lisääminen ei se ole niin iso kuin te, iso kuin te esititte. Kiitos. Grazie. Kollega Brandner, due... Kiitokset. Ja seuraavaksi edustaja Brandner, kaksi minuuttia. I just want to respond. Kiitos. Minä haluan vain vastata tuohon luonnonkatastrofeja koskevan kommenttiin. Minun mielestäni teidän vastauksenne oli aika mielenkiintoista. Te sanoitte, että tämän vakautusvälineen pitäisi puuttua perussyihin. Mitä nyt luonnonkatastrofien perussyyt voisivat olla ja miten me voisimme niihin puuttua? Eiköhän maanjäristykset nyt niiden syihin on varmaan aika vaikea puuttua. Entä sitten ihmisen aiheuttamat katastrofit? Kyllä nekin ovat aika pitkän tähtäimen juttuja. Minun mielestäni kompromisseja, kompromissimuotoilu voisi olla se, että turvallisuusuhka, joka johtuu näistä katastrofeista, olisi se, jonka syihin voitaisiin puuttua. Minä toivon, että tämä ei ole helppo tapa saada rahaa hätätapauksissa, mutta silloin kun ne ovat turvallisuusuhkia, niin se olisi mielestäni hyvä lisäys tähän kohteen ja se olisi hyvä kompromissi. Teidän vastauksenne ei ollut vakuuttava, ei alkunkaan. Kollega Munitz. per... Sitten kaksi minuuttia, Rova Munis. Ähm, gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Itse olen lausunnonlaatija budjettivaliokunnassa vakaus- ja demokratia- ja ihmisoikeusvälineiden osalta. Olen siis äh, äh, tuolla valmistelijana ja kumppanuusvälineen suhteen olen varjoesittelijänä. Nyt haluaisinkin peräänkuuluttaa synergiaa äh, kaikkien välineiden välille, koska muutoin äh, <clears throat> asia ryöstäytyy käsistä. Jos käytämme erilaisia parametreja, äh, mittayksiköitä eri välineiden kohdalla, tilanne monimutkaistuu. Nyt sitten kysymyksiin. Demokratia- ja ihmisoikeusväline sen liittyen todettiin, herra Lansdorf oli ainakin esittänyt kysymyksen tähän asiaan liittyen. Haluaisinkin vielä lisäselvitystä rahoituksen osalta. Kysehän on välineestä, josta juuri teimme päätöksen budjettivaliokunnassa – sitten kumppanuusvälineeseen liittyen, jos oikein ymmärsin, Euroopan komissio pitää mahdollisena jonkunlaisina vien, jonkunlaisia vientiluottoja. Haluaisin tähän vielä lisää selvitystä. Jos näin on, hyvä niin, mutta se jäi vielä jonkun verran epäselväksi. Vakausvälinen yhteydessä olen toiminut yhteistyössä Rova Flanderin kanssa. Olemme seuranneet asiaa ja monissa kohteissa olemme samaa mieltä, mutta nyt kuitenkin esitettiin, että ainakin 70 prosenttia varoista käytettäisiin kiireellisyysapuun. Haluaisinkin kysyä komissiolta, Onko minimisumma nyt 35 prosenttia näitä ohjelmia varten vai, vai millä tavoin välinen tämä osa aiotaan rahoittaa? Grazie, conclude. Kiitokset. Ja vielä lopuksi herra Salafranco. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ja minusta on mukavaa, että meillä on näin kiinnostava keskustelu äh, näistä rahoitusvälineistä. Äh, ja on erittäin tärkeää, että käymme erityisesti läpi naapuruusvälinettä ja kehitysyhteistyövälinettä. Mitä tulee naapurusvälineeseen, minulla olisi sellainen kysymys, että miten tullaan enemmän elemällä periaatetta tässä toteuttamaan. Sehän on tässä ollut aika ytimessä koko tässä keskustelussa, koska jos puhutaan näistä arabikevään siirtymä avusta, niin se ei kovin hyvin kyllä toimi. Ja erityisesti olen huolissani tästä kehitysyhteistyöinstrumentista, mutta 17 maata, joissa on matala tulotaso ja kaksi, joissa on keskimääräinen tulitaso ja latinalainen Amerikka on aina ollut ollut huonossa kantimissa ja nyt he tulevat menettämään yli 110 miljoonaa euroa kun parhaillaan Euroopan parlamentti valmistautuu sopimuksen ratifiointiin Perun, Ecuadorin ja Kolumbian kanssa, niin tämä on kyllä poliittisesti erittäin kömpelö ja tyhmä signaali, koska voidaan sanoa, että Latinalainen Amerikka ei ole köyhin manner, mutta se on kaikkein epätasa-arvoisin manner ja meidän täytyy nyt kyllä löytää jotain, äh, mieli, käyttää vähän mielikuvitusta, jotta voimme ratkaista tämän ongelman, koska latinalaisen Amerikan demokratiaprosessit ovat erittäin suuresti uhantoita. Siellä on 144 miljoonaa henkilöä, jotka elävät köyhyydessä, 44 miljoonaa henkilöä on sosiaaliturvan ulkopuolella ja 10 äh, latinalaisen Amerikan maista on maailman epätasa-arvoisimpien maiden joukossa. Tähän tilanteeseen tarvitaan jokin ratkaisu ja meillä tulee olemaan EUn ja latinalaisen Amerikan välinen huippukokous Santiago de Chilessä ensi vuonna. Ja jos me yritämme saada aikaan strategisen avun, nyt annamme kyllä aivan vääriä signaaleja, koska rakennamme täällä uusia prioriteetteja ja yritämme pienemmillä resursseilla saada aikaan enemmän. Kyllä meidän toki mm. täytyy erotella eri maiden välillä, mutta tämä on väärä signaali. Kiitoksia. Kiitoksia, Rosala Franco. Nyt palautamme puheenvuoron taas vieraillemme. Pyydämme heitä vastaamaan esitettyihin kysymyksiin. Samaten omiin kysymyksiini, eli erityisesti siihen, millä tavoin ulkosuudenhallinto aikoo hetkisten välineiden valossa muuttaa toimintatapoja ja minkälaista vuoropuhelua tullaan toteuttamaan kumppanimaiden kanssa lähdemme liikkeelle samasta, jär, sama, samassa järjestyksessä kuin aikaisemminkin. Ja ensimmäisenä näin ollen johtaja Marinaki. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia parlamentin jäseniä näistä hyvistä kysymyksistä, jotka todellakin ovat innostuksen lähde meille kaikille. Mitä tulee työjärjestelyihin, haluan vakuuttaa teille, että me olemme käsi kädessä, me olemme tehneet yhteistyötä kaikkien komission kollegojen kanssa hyvin rakentavalla ja keskinäisesti tuke, tuke, toisiamme tukevalla tavalla. Ja me on, on ollut, ollut hyvä työnjako keskuudessamme ja tämä tulee jatkumaan. Ja sitten kun puhutaan esimerkiksi näistä tarkistuksista, niin me täällä täällä maakohtaiset vastuut aluepohjalta ja sitä strategia vastuu, vastu, strategia vastuu ja nämä eri välineet ja kumppanuusvälineet, ED, EDI, HR ja ydinturvallisuus, nämä kuuluvat sitten kyseisen komissaarin toimivaltaan joka huolehtii kehityksestä sitten kor- ulkopolitiikan korkea edustaja on, on komission taholla vastuussa näistä päätöksistä. Sitten humanitaariasioissa tämä IPA-väline e, e, Euroopan ulkopuolisille maille ja alueille tulee jatkumaan edelleenkin Ekon ja DEFCON piirissä. Ja DEFCO jatkaa edelleenkin vastuutaan näistä temaattisissa ohjelmista DCIssä. Ja aivan Tämä liittyy erityisiin talouspäätöksiin, joita nyt finalisoidaan äh, seuraavin, äh, seuraavan syklin osalta, mutta totta kai me olemme yhteydessä kaikkiin jäsenvaltioihin ja parlamenttiin. Ja mitä taas tulee tämä enemmän enemmällä periaatteessa, jonka ymmärsin, että se on ollut kovin kiinnostava äh, parlamentin jäsenten mielestä Tämä on sellainen konsepti, joka pitäisi soveltaa kaikkiin kannustimiin, joita ehdostetaan, ehdotetaan Euroopan unionissa, eli politiikan kehittämiseen, kuten myös rahoitusapuun, pois lukien humanitaarinen apu selvästikin, ja ulkoiset rajavarat ja nämä hoidetaan erikseen. Nyt ne kumppanit, jotka olisivat halukkoita näihin poliittisiin uudistuksiin tulevat saamaan adekvaatin tuen, joka on riittävän kunnianhimoinen, joka helpottaa markkinoille pääsyä ja taloudellista integraatiota ja kehitystä, ja se lisää myös kansalaisten liikkuvuutta, liikkuvuus, kum, liikkuvuuskumppanuudessa ja viisumien, viisumijärjestelyjen helpottamisessa. Ja niin ikään kumppanit, jotka eivät ole lähteneet merkittäviin uudistuksen eivät tule hyötymään lisää. Tämä on ilmeistä, mutta samalla tavalla ei, ei, niitä ei pitäisi joutua kärsimään kielteisesti EUlta, koska me ei halua rangaista niitä, vaan me haluaisimme jatkaa politiikan dialogia, jossa kannustetaan uudistuksiin ja toivottavasti oppivat opetuksessa, mitä taas tulee kriteereihin – kansainväliset yleissopimukset ovat tärkeä lähde ja niitä käytetään tavallaan keskeisenä esikuva-analyysivälineenä tässä yhteydessä. Tämä enemmän enemmällä on uusi asia, se on uusi elementti. Se tarvitsee pitkän aikavälin valmistelua, sitä ei pitäisi vaan yhtenä asiana. Me tarvitsemme kokonaisvaltaista poliittista arviointia, se on keskeisin tärkeä ja vuosittaiset edistysraportit tulevat keskeisessä roolissa. Parlamentin rooli on tervetullut, ainakin myös ENPn osalta. Ja mitä taas tulee tähän pohjoiseen, ulot, po, pohjoiseen ää, kumppanuuteen, vakuutan teille, että tätä, se ei siitä tule kärsimään. Välineet, jotka hoitavat siitä, ne, ne ovat asianmukaisesti mukana. En voi nyt tässä määritellä tarkkaan Ehkäpä kollegat pystyvät antamaan lisätietoa, mutta pohjoinen ulottuvuus jatkuu edelleenkin meidän prioriteettimme etulinjassa, eturintamassa. Ja EEAD, josta, josta Rova Munis kysyi ensinnäkin EEAD, sitä ei ole virallisesti luotu tällaisena oikeushenkilönä, mutta se on kuitenkin tekeillä. Sitten odotammekin lopullisia juridisia pohjia, enkä halua nyt ennakoida sen tulevaa muotoa. On, nyt on jo nyt laaja sopimus kaikkien toimijoiden kesken, sidosryhmien kesken, että me, me tarvitsemme ää, tässä tämän ää, sektorin rahoituksessa täydentävyyttä – ja sitä meidän täytyy vielä selvittää. Ja siinä täytyy ottaa huomioon kaikki asianmukaiset elementit, mitä tulee uusiin prioriteetteihin vähemmällä rahalla. Tämä on tietenkin keskeinen asia meidän kaikkien kannalta. Ja me tietylläkin kaipaamme teiltä tukea, jotta ne varat ja rahat, jotka korvamerkittäisiin näihin projekteihin, että ne olisivat realistisia, että mitä meiltä odotetaan. Me olemme valmiita tekemään, mutta, mutta siihen me tarvitsemme tietenkin taloudellista tukea ja me olemme teidän käsissänne. Ja kiitoksia ja seuraavaksi kollegani jatkavat kiitoksia. Thank you. Uh, San, Sanino. Seuraavaksi Stefano Sannino, onko hyvä. Presidente, um, just to uh, take up some of the questions. Niin, ihan reagoidakseni muutamiin kysymyksiin. Muutamat menivät hiukan päällekkäin ja jotkut koskivat liittymistä valmistavaa välitettä aivan erityisesti. Tässä on yhteisöllisyyden tai yhteisyyden elementti eh, eri instrumenttien välillä. Eli joissakin on yhteisiä täytäntöönpanoproseduureja, ja ne menevät osittain päällekkäin. Ja mitä tulee IPA-instrumenttiin, niin avun hallinnoinnissa on omia instrumentteja tai omia käytäntöjä, jotka liittyvät pelkästään liittymistä valmistelemaan välineeseen. Ja siksi tämä toimeenpano regulaatio IPAan koskien on tarpeellista. Otan hyvin vakavasti sen, mitä puhuttiin meidän apumme näkyvyydestä. Tämä on taistelu, jota me olemme käyneet jo jonkin aikaa, koska on aivan totta, että jotkut muut maat ovat onnistuneet saamaan suurempaa näkyvyyttä usein paljon pienemmillä toimilla tai matalamman tason avulla kuin EUn apu on ollut. Totta on sekin, että meidän apumme erityispiirteet täytyy ottaa huomioon. Me teemme paljon instituutioiden rakentamista, me tuemme myös institutionaalista kehitystä ja ne valitettavasti ovat sellaisia hankkeita, joiden näkyvyys on pienempi kuin sellainen, jossa rikotaan aikaisempia rakenteita mutta joka tapauksessa me yritämme IPA kakkosessa työskennellä enemmän sosioekonomisen kehityksen hyväksi. Sehän on suurempaa näkyvyyttä aikaansaavaa työtä. Ja me yritämme myös määritellä erityistoimia toimenpanosääntelyn näkyvyyden vahvistamiseksi. Mitä sitten tulee tähän linkkiin parannusten, tehdyn aikaansaadun kehitysten ja allokoinnin välillä. Tämä on yksi niistä asioista, jotka me haluaisimme kattaa nimenomaan uudella välineellä. Ja me yritämme koko ajan kehittää ideoita myös liittyen siihen, että palkitaan aikaansaannoksia sekä sellaisissa maissa, jotka ovat onnistuneet erityisen hyvin kehityksessä kohti EUta uudistuksissa, jotka lähentävät niitä EUhun, mutta myös palkintoja erityisille sektoreille saman maan sisällä. Toivon, että tämä voisi myös stimuloida tietyn asteista kilpailua esimerkiksi eri ministerien välillä, jotka meidän apuamme hallinnoivat. Sitten myös yhte, yhdenmukaisuus tai koherenssi IPA-säännöstön ja muiden sääntöjen välillä vaatii tiettyjä toimenpiteitä, jotka ovat mukana horisontaalisessa säännöstössä ja myös meidän omissa toimeenpanosäännöissä. Ja me yritämme varmistaa sen, että nämä horisontaaliset elementit ovat kaikki katettu. Miten sitten edistystä monitoroidaan, seurataan. Tämäkin kuuluu artikla 2 sääntöjen piiriin meidän säännöstöluonnoksessamme se, että on kehitytty kohti jotain tiettyä saavutusta tai tavoitetta tiettyjen indikaattorien valossa, jotka määritellään. Ja minä nyt vain viittaan tähän pitkään listaan, tähän luetteloon, joka on osa tätä sääntökokoelmaa hyvän ja huonon onnistumisen välinen ero on mielestäni oikeastaan seuraus siitä, mitä äsken sanoin. Arviointi, jota me säännöllisesti teemme edistyskertomuksissamme, ovat myös, tulevat myös olemaan keskeinen elementti tässä mielessä, että erotellaan hyvät ja huonot suoriutujat toisistaan. Koordinaatio on myös tärkeä, yksi tärkeimmistä apu Länsi-Balkanin apuohjelmiemme kontekstissa me työskentelemme myös muiden rahoitusinstituutioiden kanssa, esimerkiksi Maailmanpankin, IAB ja muiden kansainvälisten organisaatioiden kanssa hyvin läheisesti. Ja myös kansalliset rahoituslaitokset ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita meille. Eli haluamme varmistua siitä, että meillä on hyvin kiinteä ja koherentti lähestymistapa näissä asioissa. Kiitos. Mr. Rudy eh, Herra Rudy Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti muutamiin kysymyksiin. Ensinnäkin komiksi kysy, palaisin tähän asiaan näiden välineiden harmonoinnista ja toteaisin, että, että valmisteluprosessissa ja siksi missä on olikin yhteinen harjoitus, kaikki asetukset ovat nyt rakenteeltaan samanlaisia, niissä on samoja periaatteita käytetty – ja, ihan samanlainen ohjelmointirakenne ja, ja meillä on myös yksi samanlainen täytäntöpano reitti. Tässä on menty pitkä tie tässä harmonoinnissa. Ja siis täytäntöön, asetusten täytäntöönpanossa haluamme välttää sen, että tässä prosessissa ja aja, nämä ehdotukset ajatuiset edelleen, vaan niitä pitää pikemminkin sulaa yhteen. Me olemme kuitenkin ottaneet tässä aimo askeleen eteenpäin. Sitten puhuitte tästä asioiden eri, eriyttämisestä tässä puhutaan eri kielistä DCIssä. Ja tämä liittyy tietenkin hallitusten käyttäytymiseen. Me olemme jo tehneet, että me emme ole koskaan antaneet budjettitukea maille, jossa on hyvin huono hallinto. Me voimme päättää ja voidaan tietenkin puhua siitä, mitkä ovat hyviä, mitkä pahoja, mutta, tai huonoja, mutta me olemme jatkaneet tätä linjaa, koska koska kriteereitä on paljon, joiden avulla voidaan eriyttää, esimerkiksi voidaan käyttää vaaleja tai lehdistönvapautta tai oikeusjärjestystä tai korruptiota tällaisena kriteereinä. We have not provided much. Emme ole antaneet budjettitukea Etiopialle. Se on lopetettu. Etiopian budjettituki on lopetettu tai keskeytetty. Me olemme siihen reagoineet. Sitten tästä budjetoinnista. Tehän tiedätte, että, että komissio on aina kannattanut EDFn budjetointia ja, ja nämä syyt ovat edelleen olemassa, mutta olen myös sanonut, että nykyisessä, nykyisten säästötoimien vallitessa EDFn budjetointi, siinä on paljon riskejä. Enkä nyt halua sanoa tästä, tässä vaiheessa enemmän, mutta olisi suuri riski ehdottaa EDFn budjetointeja, mutta se voisi tapahtua vain siten, että se voisi vain leikata EDFn toimintaa. Näin on asia. Ja sitten kysymykset, ja kuten puheenjohtajakin pyysi palaamaan tähän aivan erityisesti EDFn osalta, huolimatta siitä, että me emme, emme ole ehdottaneet sen budjetointia, me olemme ehdottaneet, että se saisi saman määrän varaumia kuin muutkin välineet, vaikkakin se puhuu, pysyy budjetin ulkopuolella. Eli se täytyy tehdä tällaiset koska siinä ei ole vuodellista oikeusperustaa, mutta meidän täytyy lähteä tässä näissä varoimissa samalta pohjalta sitten Martinisin kommentti. En kommentoi tätä e- MMF, äh, siis monivuotisen rahoituskehyksen yleistä tasoa, mutta olen selkeästi sanonut että me lisäämme äh, otsaketta neljä, ja tässä on tullut esille monia kysymyksiä, joita voitaisiin pohtia. Tärkeää näissä EUn ja kolmansien maiden välisissä suhteissa on tai mikä olisi uhka EUlle. Me katsomme, että, että kehitysapu on hyvin tärkeä tapa taistella näiden, näiden ongelmien syitä vastaan. Ja tällä tavalla voidaan kyllä perustella kehitysavun lisäämistä. Sillä voidaan myös varmistaa, että tällaiset tendenssit, jotka olemme havainneet, että ne eivät jatku. Me olemme lähteneet lisäämään rahoitusta esimerkiksi maahanmuuttoasioissa – Ja lopuksi vielä aivan lyhyesti otsakkeen neljä kasvaminen, josta, joka rovaniemiskin mielestä on vähän pieni, se riippuu siitä, että mitä, miten sitä tarkastellaan. Kun ajatellaan, se on koko budjettis, se on 20 prosentin lisääntyminen, se on aika huomattava, esimerkiksi budjettiväki sanoisi, että 1-2 prosenttia on huomattava lisäys. Eli teidän täytyy keskustella teidän budjettiväkenne kanssa, mutta koko otsake saa 20 prosenttia lisää, se on todella merkittävä lisäys. Ja lopuksi herra Salafrankan kysymys me emme ehdota, e, emme rahoita yhteistyötä Latinalaisen maiden kanssa enää. E, me otamme vain esiin ne, jotka ovat onnistuneesti kehittäneet e, toimintaansa ja ovat menneet myönteisesti eteenpäin ja sitten se yhteistyö rakentuu eri tavalla. Ja ne, jotka ja näiden kanssa jatketaan yhteistyötä. Siis kaiken kaikkiaan Latinalainen Amerikka saa saman summan rahaa, mutta se tapahtuu eri, erilaisten yhteistyömuotojen valossa. Ja tämä on tärkeä tällainen kvalifiointilinjaus. Me emme ehdota rahoituksen ajasaloa Latinalaisen Amerikan, kanssa, Latinalaisen Amerikan suuntaan, mutta me teemme sen toisella tavalla. Katsomme, kenen kanssa, kenen kanssa olemme yhteistyössä. Jätänpä tämän tässä vaiheessa tähän. Ehkäpä vielä palaisin aivan lyhyesti. Jos puhun pelkästään naapurusalueesta, niin se on selkeä, selkeä indikaattori siitä, mistä rahoitus voisi tulla, mutta niin kuin Marinakin sanoi, niin kauan kuin meillä ei ole päätöstä rahoituslähteistä, niin emme voi sitä identifioida, mistä rahoitus tulee. Last speaker, Mr. Mark. Ja vielä viimeinen puhuja, herra Markin. Kiitos puheenjohtaja palatakseni Laura Brandnerin esiin ottamaan kysymykseen. Ehkä en ollut aivan selvä niin Me näemme, että EK ei voi tehdä tiettyjä asioita, joita IFS eli vakautusväline kyllä voi tehdä. Eli se, mitä täsmälleen luonnon, heti luonnonkatastrofin jälkeen tapahtuu, jos ajatellaan vaikkapa Haitin tapahtumia, me pystyimme IFS eli vakautusvälineellä vastaamaan tilanteen epävakauteen, luonnonkatastrofin jälkeisen tilanteen epävakauteen. Ja tämä on varmasti täydentää sitä, mitä EK pystyy tekemään. Ja tämä on se viesti, jonka halusin tuoda esiin. Toiseksi, mitä tulee vastauksiin rouva Monisin esiin ottamiin kysymyksiin, on selvää, että erilaisia näkemyksiä oikeasta prosenttimäärästä siitä, mitä vakautusvälineen budjetista pitäisi hätätilatoimiin antaa. Eh, siitä on erilaisia mielipiteitä jo täällä. Me uskomme, että sen pitäisi olla ainakin 65 prosenttia, siis hätätiloihin. Mielestäni se on oikea suunta, hyvä suunta mennä eteenpäin, koska se mahdollistaa sen, että saadaan tarpeeksi rahaa myös kahteen muuhun tavoitteeseen, nimittäin siihen, että konfliktien estoon ähm, äh, ja sitten äh, globaalien turvallisuusuhkien torjumiseen, mutta totta kai olemme avoimia keskusteluille joista näitä tullaan varmasti käymään, näistä tullaan varmasti käymään. Viimeiseksi, mutta ei vähimmäksi, kysymys siitä, mitä PI voi tehdä vientiluototuksessa. No se ei varmastikaan ole tämän instrumentin tarkoitus. Tarkoitus on vahvistaa eurooppalaisten yritysten pääsyä markkinoille, mutta tässä täytyy siis eh, eh, eh, esimerkiksi kaupan esteiden poistoa edistää ja muuta, muitakin esteitä poistaa. Se on IPn keskeisin Interventi molto esaustivi, completi. Kiitokset äh, näistä äh, tyhjentävistä äh, vastauksista. Suurkiitokset. Haluan vielä muistuttaa teitä tarkistusten jättöpäivästä. Se on 5. kesäkuuta kello 12. Muita puheenvuoropyyntöjä ei nähtävästi tähän kohtaan liittyen enää ole, joten suurkiitokset teille kaikille. Kollegi, Arvoisat kollegat, viimeinen esityslistan kohta. Me jatkamme vielä töitämme. Viimeinen kohta, äänestykset, koneäänestys. Kyse on latinalaisen Amerikan kanssa tehtävän kehitysyhteistyön uudistamisesta. Rouva Andri Kiene on meillä lausunnon valmistelija. Ja jos äänestyskortit on valmiina, voimme edetä äänestykseen. Bene. Amendamento. Hyvä. Tarkistus yksi. Suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan. että tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja kahdeksan tarkistuspuolesta vastaan tyhjä hylätty. Yhdeksän, tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus kymmenen kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puoltoäänet, vastaanet, tyhjä hylätty ja toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Suullinen tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 ei, se raukeaa. Kuten 12kin, eli 13 seuraavana puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Suullinen tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty ja suullinen tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 16 se raukeaa, koska 15 hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja vielä 19. Siitä on pyydetty suullista äh, tarkistusta. Ja Rovan Rikien esittää sen. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla olisi suullinen tarkistus, eli teksti menisi näin. Kannustaa komission varapuheenjohtajaa, korkea edustajaa konsultoimaan Euroopan parlamentin kanssa eh, ja osallistumaan hetkisen ihmisen ja niin edestä. C'è qualche obiezione? Haluaako joku vastustaa tätä? Collega Salafranca? Quindi nessuna obiezione? Ei, kukaan ei vastusta, joten äänestämme nyt tästä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt loppuäänestys puolesta vastaan. vero. Allora, votazione elettronica. No niin, äänestyksenä. äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Laaja hyväksyntä. ja Kiitokset yhteistyöstä. It was a speed vote, isn't it? oli vauhdikas äänestys vai mitä?